Euh, Colleagues. Hyvät kollegat, pahoittelen viivästystä, mutta olemme täällä kaikki jollakin lailla lakon uhreja, joten ymmärrämme kyllä mistä syystä tässä kokouksessa ei ole erityisen paljon jäseniä, mutta meidän on aloitettava nyt kokous. Hyväksymme esityslistan. Voimmeko sen hyväksyä? Kiitoksia. Sitten minulla on muutamia ilmoitusasioita. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että valiokunnalla on ylimääräinen kokous huomisaamuna, jotta voisimme jatkaa kuulemistilaisuutta joissa kuullaan yhteisen ratkaisuneuvoston jäseniä, jäsenehdokkaita. Kuten tiedätte, tänä aamuna kuulimme, tänään, tänään iltapäivällä meillä on puheenjohtaja ehdokkaan kuuleminen ja muut kuusi ehdokasta tulevat kuulemiseen huomisaamuna ylimääräisessä kokouksessa. Meillä on myös ensi maanantaina Strasbourgissa ylimääräinen valiokunnan kokous. Asialistalla silloin tulee olemaan ainakin seuraavat kohdat vuotuinen verokertomus, EKPn vuosikertomus, äänestys eri kriisiratkaisuneuvoston jäsenistä ja äänestys koskien sitä, hylätäänkö vai hyväksytäänkö delegoidut säädökset, jotka koskevat pankkia pankkien maksosuuksia yhteisen kriisiratkaisun rahastoon. Sitten on luultava, että mukaan tulee myös asia, josta vielä keskustellaan ja Italian puheenjohtajan elinkoordinaattorin kanssa tarkoituksena olisi kutsua Italian valtiovarainministeri Padoan paikalle kuulemiseen, mutta tämä ei ole vielä varma. Sitten äh, trilogeista ensinnäkin hyviä uutisia pääsimme poliittiseen sopimukseen aiheesta Euroopan tilastot. Yli kaksi vuotta tästä neuvoteltiin. Italian puheenjohtajan valtion ja komission jäsen Tysonin avulla. Hän vastaa Eurostatista ja myös esittelijä Bajon, Bajen ja varjoesittelijöiden ansiosta – Olemme nyt tilanteessa, jossa voimme päästä varhaisessa vaiheessa ensimmäisessä käsittelyssä sopimuksen tärkeässä asiassa. Myös Euroopan parlamentin ansiosta voidaan varmistaa se, että Eurostatin johtaja tulee Euroopan parlamentin tähän valiokuntaan välittömästi sen jälkeen, kun hänet on nimitetty. Ja varmistetaan kahden suojelmien näiden tilasto-osassa. Yksi kuuluu koskee tilastojärjestelmää, toinen keskuspankkijärjestelmää ja kansallisten keskuspankkien riippumattomuutta. Mahdollistetaan se, että komissio voi tehdä tutkimuksia kansallisissa tilastolaitoksissa, jotta vältettäisiin petokset tilastojen laatimisessa. Nämä olivat vähempi merkityksisiä sääntelyjä, mutta joka tapauksessa mielestäni tulokset olivat myönteisiä. Sitten toinen trilogi, moninkeskiset maksut, MIF-maksut. Tästä meillä oli trilogi, joka järjestettiin 4. päivä joulukuuta, mutta valitettavasti toimielinten kannat olivat vielä kaukana toisistaan, joten lähetämme selkeän viestin ja pyydämme, että neuvosto liikahtaisi poliittisesti niin, että me voisimme päästä positiivisiin tuloksiin tässä tärkeässä asiassa. Kuten tiedätte, esittelijä on herra Salba. Sitten lopussa, lopuksi minulla olisi vielä jotakin kerrottavaa menettelystä, joka koskee komission vuoden 2015 työohjelmaa. Meillä on puitesopimus komission kanssa ja odotamme komissiolta päätöstä. Parlamentti sitten reagoi, mutta Otetaan huomioon myös komission jäsen Hillin ja varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa käyty kirjeenvaihto sekä se, että lehdistössä asia on ollut selkeästi esille ja tästä syystä haluaisin selventää, että tämän valiokunnan kanta, josta on jo koordinaattoreiden kesken sovittu, koska sitä, että odotamme, että komissio jatkaa työtään kaikissa näissä olemassa olevissa asioissa ja ehdotamme, että jotta vältettäisiin se riski, että tietyt ilmoitukset, kuten komissaari Hillin kirjassa ollut, loisi negatiivisia kannustimia jäsenvaltioissa niin, että mm, tehtäisiin työtä sopimuksen puolesta, niin, niin tämä Ekon valiokunta todella on sitä mieltä, että mennään eteenpäin näiden olemassa olevien asioiden kanssa ja sitten tietenkin reagoimme kuuden 14. joulukuuta ilmoituksen, jonka komissio antaa. Tässä kaikki puheenjohtajalta. Nyt voimme mennä sitten kohtaan kolme esityslistassa. Se on lausuntoluonnos äh, asiaan, joka koskee osakkeenomistajien pitkänaikaisen vaikuttamisen kannustamista ja hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Meillä on tässä toimivaltaristiriita. Ristiriita hyvin vahvoista syistä olemme pyytäneet, että sovelletaan artikla 54 sääntöä. moniin artikloihin komission ehdotuksessa. Nämä ovat kohtia, jotka selkeästi kuuluvat tämän valiokunnan toimivaltuuksiin. Nyt annan puheenvuoron välittömästi esittelijälle tai valmistelijalle Olle Ludviko, Ludviksson, olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluaisin eh, aloittaa sanomaan, että tämä ei todellakaan ole mikään helppo asia hoitaa. keskustelu on ollut hyvin polarisoitunut. Jotkut pitävät komission ehdotuksesta, jotkut vihaavat sitä. Eli tässä on valittavana joko taivas tai helvetti. Ja tämä merkitsee sitä, että valiokunnan pitää olla hyvin tarkka omassa työssään. Meidän täytyy identifioida, mikä on hyvää ja mikä on vähemmän hyvää tässä ehdotuksessa. Meidän täytyy tarkastella kaikkia argumentteja hyvin tarkkaan ja saada aikaan lausunto, joka on tarkkaan mietitty, koska tämä ehdotus ei ole mikään taivas tai helvetti, vaan totuus on jossain näiden kahden ääripään välissä. Ja haluaisin esittelijänä, että keskustelu olisi avoin ja joustava. Tulevina viikkoina toivon, että me yhdessä pääsisimme neuvoteltua yhteiseen ratkaisuun, kun on kysymys tästä keskeisistä ongelmista, mitkä tässä ehdotuksessa ovat. Minulle on hyvin tärkeää prioritoida sitä, että tämä lausunto, johon päädymme, saisi sitten laajaa tukea lopuksi. Jos katsotaan ehdoksen motiiveja, niin olen hyvin pitkälti samaa mieltä komission ongelma-analyysistä. Ensinnäkin omistaminen monissa yrityksissä on liian passiivista. Jos vain pari omistajaa on kiinnostunut johdosta, niin eh, silloin johto voi olla heikompaa sen vuoksi, että johto voi tehdä päätöksiä, jotka edistävät vain muutamien omistajien asiaa eikä yritystä kokonaisuudessa. Toisekseen monet yritykset toimivat liian eh, lyhyellä aikavälillä ja he pyrkivät eh, neljännesvuosittain maksimoimaan tulokset ja pitkäaikainen perspektiivi joutuu hämärään. Ja tämä johtaa muun muassa siihen, että investointitasot ovat liian matalia ja että tärkeitä tulevaisuuden kysymyksiä ei hoideta. Ja pitemmällä aikavälillä tästä tulee liian irrationaalista. Lyhyen aikavälin politiikka heikentää kilpailukykyä ja tulosta pitkällä aikavälillä. Kolmanneksi passiivisuus on osittain eurooppalainen ongelma. Noin 44 prosenttia omistuksesta pörssinotertuissa yrityksissä Euroopassa on ulkomaisia. Ja sen vuoksi omistajien on välillä hyvin vaikea toimia aktiivisesti rajat ylittävästi ja näin ei saisi olla. Siksi olisi kohtuullista, että meillä olisi eurooppalaiset minimisäännöt, joilla voisimme huolehtia siitä, että sisämarkkinat toimisivat paremmin tässä asiassa, että voisi joustavasti toimia rajojen ylitse on myös ratkaiseva tekijä päämarkkinaunionissa, jota nyt lähdetään rakentamaan. Mitä pitäisi tehdä? No yksi tapa äh, hoitaa tätä passiivisuutta olisi se, että nopeutettaisiin institutionaalisia rahoittajia, erityisesti vakuutus- ja eläkeyrityksiä. Niin kauan kuin nämä toimivat passiivisesti ja lyhyellä aikavälillä, kuten usein tänä päivänä, niin myös monet muut yritykset jatkavat samalla linjalla. Jos äh, kansainväliset investoijat ja pääoman äh, hoitajat äh, ryhtyisivät toimimaan aktiivisemmin ja pitkällä aikavälillä, niin se todennäköisesti olisi positiivista yrityksille. On tärkeää painottaa, että aktiiviset ja pitkän aikavälin institutionaaliset rahoittajat eivät kuitenkaan ole täysi ja ainoa ratkaisu tässä ongelmassa. Se, mistä me puhumme tässä, on vain osa ratkaisua. Jotta pääsisimme pitemmälle, niin perspektiivin on oltava laajempi ja meidän täytyy katsoa kaikkia yrityksen eh, etujoukkoja. Kysymys on esimerkiksi työntekijöistä, kuluttajista, etujärjestöistä, paikallisesta yhteiskunnasta ja osakkeiden omistajat ja institutionaaliset omistajat ovat tärkeä palapelin osa, mutta vain yksi osa. Komissio on hyvin pitkälti päässyt oikeille teille, mitä tulee yksityiskohtiin. Se, missä minulla on enemmän kysymysmerkkejä, ovat nämä transaktiot eh, eri henkilöiden välillä. Multa osin olen komission kanssa samaa mieltä. Minun lausuntoluonnokseni käsitteleekin sen vuoksi enemmän yksityiskohtien eh, viilaamista enemmänkin kuin mitään radikaaleja muutoksia. Ja tämä lausuntoluonnos voidaan vetää yhteen kolmes, viidessä asiassa. Kun on kysymys, että yritys identifioi osakkeen omistajansa, niin haluaisin tähän lisäyksen, joilla voitaisiin parantaa vuoropuhelua osakkeen omistajien kesken. Yritykset, jotka identifioivat nämä omistajat, niin heidän täytyy myös jakaa näitä kontaktitietoja eri osakkeenomistajien kesken, jos he sitä pyytävät. Ja tätä, tämä helpottaa osakkeenomistajien yhteydenottoa muihin osakkeenomistajiin, että voidaan puhua yrityksen tulevaisuudesta. Vuoropuhelun myötä sekä johto että osallistuminen parantuu. Mitä tulee sitten näihin pääoman hallitsijoihin ja heidän työhönsä, samoin kuin institutionaalisiin omistajiin, niin haluaisin hieman enemmän avoimuutta kuin mitä komission ehdotuksessa on. Jotta voisimme varmistaa avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta, täytyy huolehtia siitä, että kaikki omaisuudenhoitajat ja yhteisösijoittajat olisivat avoimia ja julistaisivat avoimesti oma politiikkansa omistajille. Ja me tarvitsemme enemmän avoimuutta. Sitä on vahvistettava myös omaisuudenhoitajien selvityksessä siinä, millä tavalla he hoitavat näitä investointistrategioita ja salkkuja. Mitä tulee sitten ääniin ja äänestäjiin, niin on tärkeää, että siinäkin oltaisiin avoimempia. Eli tässä täytyisi huolehtia siitä, että kun puhutaan esimerkiksi korvauksista hallitukselle ja johdolle, niin siinä täytyisi olla myös avoimempi ja yritysten täytyisi saada enemmän liikkumisvaraa korvauspolitiikassansa ja että tämä olisi hieman tiukempaa. On myös tärkeämpää määritellä se, että jos osakkeiden omistajat sanovat ei tietyille palkkioille, niin sitä täytyy seurata. Ja sen lisäksi minusta olisi kohtuullista, että kaikki yritykset myös julkaisisivat omistajien ja työntekijöiden välisen palkkioiden erot Eli tässä on tiettyjä ongelmia tässä komission ehdotuksessa ja sen vuoksi minusta olisi ihan hyvä ottaa tältä osin lainsäädännössä tätä kunnianhimotasoa hieman alemmassa. Avoimuus ja hätäjarru ovat tärkeitä asioita, mutta menettely ei saa mennä kuitenkaan eh, yrityksen tehokkuuden edelle. Se, mitä minä tässä haluan, on selkeä ja yhtenäinen eurooppalainen minimitaso. Se on tärkeätä. Missä tämä taso sitten äh, tarkkaan ottaen olisi, siitä olen valmis keskustelemaan avoimesti. Olen ehdottanut äh, muutamia tarkistuksia. Esimerkiksi minusta olisi järkevää antaa jäsenvaltioille mahdollisuus päättää äh, itse esimerkiksi pakollisista äänestyksistä, jos on kysymys yli 5 prosentin transaktioista, jos ne eivät ole toteutettuja markkinoiden sääntöjen mukaisesti. Minä odotan sitä, että me saamme avointa keskustelua tästä. Minä tulen olemaan hyvin avoin ja joustava ja toivon, että myös muut haluavat toimia samalla tavalla. Minun tavoitteeni on se, että löytä, löytäisimme yhteiset ratkaisut, koska silloin meidän valiokuntamme vaikutusmahdollisuus on kaikkein paras. Kiitos. Thank you to the rapporteur. Kiitoksia esittelijälle. Seuraavana EPPstä Burkhard Balz. Dank, äh, Herr Herr Schwab. Äh, kiitos äh, puheenjohtaja herra Schwab on EPP-ryhmän varjoesittelijä. Ikävä kyllä hän ei voi olla paikalla tänä iltapäivänä. Ja sen vuoksi hän pyysi, että minä hänen nimissään esittäisin muutaman huomion. Ensinnäkin haluaisin kiittää Ulle ja hänen työstään myös Andre Schwabin nimissä. Ensinnäkin muutama yleinen huomio. Yleisesti ottaen tämä tavoite komissiollahan on se, että saadaan aikaan avoimuutta ja sijoittajien, osakkeenomistajien suojelua, ja tätä me tuemme. Mutta Tiettyjä osia komission ehdotuksista täytyy kuitenkin hieman vielä tarkastella, koska Schwab ei esimerkiksi ole vakuuttunut siitä, että nämä kaikki ehdotukset olisivat ainakaan tällaisenaan tarvittavia. Ja mm, nämä jäsenvaltioiden erilaiset rakenteet ja yrityslainsäädäntö eivät välttämättä ole ihan samanlaisia. Sen vuoksi se on myös huomioitava. Ja ennen kaikkea täytyy nyt sitten katsoa, missä määrin direktiivin osia jäsenvaltiot voisivat itse paremmin säädellä. Sitten muutama konkreettisempi asia. Ensinnäkin artikla 9a, eli tämä äänestämissä oikeus palkitsemisjärjestelmästä. Herra Schwab pyysi minua sanomaan, että komission ehdotus on hyvin yksityiskohtainen tässä palkitsemisjärjestelmässä ja hän ei ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että kaikki nämä elementit olisivat välttämättömiä. Ja sen vuoksi täytyykin hyvin tarkkaan miettiä, onko kaikki kohdassa 9.3, onko se tarvittavaa ja järkevää ja eikö tässä nyt yritä säädellä sellaisia asioita, jotka voitaisiin hoitaa muualla paremmin. Toinen asia, artikla 9b, eli äänestäminen tästä palkitsemisjärjestelmästä. Varjoesittelijä ei ole vakuuttunut tästä, onko tämä järkevää se, että äänestetään palkitsemisjärjestelmästä. Siinähän toistetaan vain se, mitä osakkeiden omistajat ovat jo aikaisemmin hyväksyneet. Eli tässä mielestäni oikeastaan on päällekkäisyyttä koko palkitsemisjärjestelmän kanssa. Ja tällaista kaksinaissäätelyä pitäisi, se pitäisi minun mielestäni kyseenalaistaa. Sen lisäksi jäsenvaltioilla pitäisi olla enemmän vapauksia liittyen äh, näihin äänestyksiin ja siihen, mikä on kansallinen yritysten äh, rakenne. Sitten kohta 9c, jossa äh, on kysymys myös näistä äänestyksistä, äänestämisestä liittyen näihin yhtiön varat ylittäviin liiketoimiin. Tämä menee liian pitkälle Herra Schwabin mielestä päätöksentekorakenne yrityksessä muuttuu hankalammaksi ja hitaammaksi tämän myötä ja silloin se vaikuttaisi negatiivisesti myös yleisiin liikekäytänteihin. Sen lisäksi tällä järjestelmällä ei pitäisi millään muotoa olla negatiivista vaikutusta yrityksen arkitoimintaan. Ja tässä tavallaan rajoitetaan mahdollisuuksia. Ja tämä voisi aiheuttaa negatiivisesti yrityksiin. Eli tässä nyt yhteenvetona meidän varjoesittelijämme Andras Schwabin huomiot ja hän siis pyysi minua esittelemään hänen sanansa täällä tänään ja hän minä tämän tein. Thank you. Uh, now... Kiitoksia. Seuraavana ECRS Sampo Terha. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun varjoesittelemään herra Foxin puolesta, joka ei tänään päässyt. Ensin herra Fox haluaa kiittää esittelijää hänen lausuntoluonnoksestaan. Herra Fox myöntää, että etuja liittyy siihen, että rohkaistaan pitkän aikaväliseen osallistumisen ja on hyvä, että helpotetaan investoijien toimintoja ja tehostetaan avoimuutta, joten herra Fox pitkälti tukee kokonaispyrkimystä direktiivissä ja on samaa mieltä siitä, että osakkeenomistajien vaikuttaminen hyvä hallintotapa on, tärkeitä, on tärkeä asia. Herra Fox kuitenkin on tietoinen siitä, että on monia erilaisia osakkeenomistajia ja osakkeenomistajamalleja EU-ssa ja että olisi äärimmäisen vaikeaa pyrkiä EU-laajuisella e tavalla toimimaan kaikissa olosuhteissa. Siksi hän on tyytyväinen nähdessään, että tämä on minimiharmonisaatiota koskeva direktiivi. Hän on samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että pitäisi olla jäsenvaltioiden päätettävissä riippuen kansallisista olosuhteista ja tavoista päättää täytyykö pitää osakkeenomistajan äänestäminen, sopiiko se tähän yli 5 prosentin lähipiiritoimien suorittamiseen. Herra Fox uskoo, että saattaa olla tarpeen sallia joitakin poikkeuksia tästä säännöstä, jotta voidaan varmistua siitä, että järjestelmä toimii esimerkiksi eh, tämän poikkeuksen lisäksi, joka koskee vai tiettyjä ryhmittymiä ja sitten äh, herra Fox tukee esittelijän tarkistuksia, joilla pyritään suojaamaan yhtenäismarkkinoita ja tartutaan kilpailun vastaisiin maksuihin räätälöityssä tapauksessa, vaikkakin herra Fox on samaa mieltä siitä, että avoimuus on tärkeää, niin tämän ei pitäisi tapahtua yksityisyysoikeuksien kustannuksia, mitä tulee luonnollisiin tällaisiin henkilöihin tai yritysten turvallisuuteen. Herra Fox onkin siksi samaa mieltä esittelijän selvennyksen kanssa samaa mieltä. Esimerkiksi tarkistus 12 on tällainen oikea tasapaino täytyy löytyä myös julkisten, julkisen tiedottamisen ja liikesalaisuuksien suojaamisen välillä. Herra Fox on vähemmän varma siitä, että 22 ja 23 tarkistukset löytävät asiassa oikean tasapainon vaikkakin tarkoituksena on antaa valtaa osakkeenomaisille, antaa heille lisää tietoja, niin tämän tiedon sopivuus pitää kuitenkin pitää mielessä. On parempi antaa kattava yleiskatsaus yritysten palkkaus- ja palkkiopolitiikasta, joka kuin antaa liiallisen yksityiskohtainen monimutkainen raportti, joka voisi ehkä antaa vähemmänkin tietoa loppujen lopuksi. Miten selvennetään sitten äh, valtuuskielä toimivien val- neuvonantojen toimintaa ja heidän tiedottamistaan tästä, tästä ollaan tyytyväisiä. Kuitenkin olisi virhe hi- kielteisellä tavalla estää tämä, tätä palvelua, joka sektori tarjoaa. Herra Fox on eri mieltä esittelijän kanssa, mitä tulee tarkistukseen 4 ja 32. Tässä esittelijä poistaa noudata tai selitä elementin. Herra Fox on sitä mieltä, että esittelijä on tehnyt joitakin mielenkiintoisia tarkistuksia palkkausosuuteen mukaan lukien ää, tällaiset peruskaavat, jos on hylä, jos hylä, hyvä, hylänneet palkkauspolitiikan. Mitä tulee palkkaukseen, tässä pitäisi välttää tilanteita ja suurempi, suuremman avoimuuden pitäisi auttaa siinä, että yritysten tuleva palkkapolitiikka tulee selväksi ja on helposti ymmärrettävää ja että on selkeä yhteys maksun, palkan ja strategisten tavoitteiden ja suoritustason välillä yrityksessä. Tämä on varsin lähellä näitä vaatimuksia, joita on käytössä iso britanniassa vuodesta 2013 lähtien. Herra Fox haluaa kiittää esittelijää jälleen hänen luonnoksestaan ja odottaa mielenkiinnolla varjoesittelyiden välisiä keskusteluita. Kiitoksia. Very much. Uh, I don't... Kiitoksia. Aldesta en näe puhujia paikalla, joten mennään Guen. Miguel Viegas. de relatorium abrange uma, uma temática importantíssima. Kiitoksia. Kyseessä on erittäin tärkeä aihe ja hyvin laaja alue. Siitä nousee useita ideologisia taloudellisia kysymyksiä, jotka koskevat kuria, rahoitusmallia, luottamusta, tämän kaltaisia asioita. Tässä on kaksi mallia, osakeomistajamalli ja yritysmalli. Nämä ovat keskustelumme ytimessä. Meidän on päätettävä, mitä haluamme yrityksemme varten. Minun mielestäni tässä lähdetään virheellisestä lähtökohdasta. Rahoitushallin kysymys olisi toisin Toisin sanoen olisi jo arvioitava osakkeenomistaja. Tässä osa, ö, yrityksen johtajan on maksimoitava osakkeenomistajien etu ja tämän osakkeenomistajuudelle perustuva malli, joka tietyllä tavalla luo lyhytnäköisyyttä ajatellen yrityksen strategisia tavoitteita kun asetetaan lyhyen tähtäimen tavoitteet etusijalle. Tässä lausunnossa lähdetään päinvastaisesta lähtökohdasta. Toisin sanoen pyritään lyhyt kestoiseen lyhyen aikavälin voittoihin, ikään kuin se olisi niin sijoittajien ilmaisema halu. Tietenkin sijoittajat haluavat saada mahdollisimman paljon – voittoa lyhyellä aikavälillä. Tässä on muutamia tärkeitä näkökohtia mielestäni, joita haluaisin kommentoida. Ensinnäkin strateginen suuntautuminen. Miten voimme luoda kannustimia, jotta voitaisiin korjata tällaista lyhytnäköistä asennetta ja toimia niin, että yritykset ja osakkeenomistajat voisivat todellakin omaksua pitkä, pitkälle suuntautuvamman vision, eivätkä katsoisi vain lyhytnäköisesti lyhyen ajan päähän. En näe tarvetta tehdä tässä mitään. Minun mielestäni niin en oikein ymmärrä, missä määrin tässä ehdotetut toimet saattaisivat olla tehokkaita. Juuri tämä yhtiömallin mukaan ottaminen ei tässä vaikuta. Hyväksytään siis periaate, jonka mukaan yritys määrittää ja päättää, henkilöiden kohtalosta e kaikkialla yhteiskunnassa koskien työntekijöitä, toimittajia ja koko tätä aluetta, millä yritys toimii. Tässä, tässähän on kyseessä demokratian pohja. Se ei voi, se ei voi perustua tällaiselle tärkeissä yrityksen päätöksissä on otettava mukaan se yhteisö, jossa yritys sijaitsee. Sen olisi oltava keskustelufoorumi ja siitä ja sen perusteella pitkän ajan tavoitteesta olisi keskusteltava ja otettava kaikki sidosryhmät mukaan. Ja näin olosuhteet olisivat parempia kaikille. Palkkauksesta sitten. Onko tämä tärkeä vai ei? Jos se on tärkeä, meidän on asetettava rajoja. Yksilön vapaus, eh, edellyttää myös, että palkka eriarvoisuus on kysymys, joka menee pidemmälle kuin yksilön oikeudet. Tutkimukset osoittavat, että tavalliset kansalaiset ajattelivat, että toiset työntekijät ansaitsevat paljon enemmän kuin muut. Ja, te, ja, arveltiin, että johtajat tienaavat 10-20 kertaa enemmän. Keskiarvo on kuitenkin 40 kertaa enemmän ja omassa maassa niin se on yli 300 kertaa enemmän. Puhun siis yrityksen johdon palkkauksesta. Tämä on todella täysin sietämätön tilanne. Siihen on asetettava rajat eikä avoimuus tässä riitä. Avoimuus on toki tärkeä asia, olen yhtä mieltä esittelijän kanssa. Tarvitaan lisää avoimuutta. osapuolten välisiin transaktioihin ja tiedon kiertoon. Thank you for the Greens, Molly Scott. Kiitoksia sitten vihreät. Kiitoksia, olen tyytyväinen tästä ilmoituksesta pankkien rakenteesta uudistuksesta. Erittäin hienoa, että jatkamme työtämme tästä asiasta. Kiitän puheenjohtaja siis tästä ilmoituksesta. Tästä kysymyksestä ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen luonnoksestaan. On varmasti selvää meille kaikille, että suodaan tehokas yrityksen hallintokulttuuri on selvää, kun ajatellaan tämänhetkisiä skandaaleita, taloudellisia skandaaleita. Meidän pitää pystyä sopeutumaan tämän päivän yhteiskunnan tarpeisiin ja muuttuvaan taloudelliseen ympäristöön ja vihreinä me tuemme sitä, että parannetaan yritysten johtamista ja hallintojärjestelmää näissä, nä, tässä tarvitaan operatiivista avoimuutta kaikilla tasoilla ja kestävyyttä pörssiyrityksissä. Vaikkakin komission ehdotus keskittyy osakkeenomistajille, me tuemme esittelijää, kun hän näkee tämän aloitteen niin, että mukana on myös muut sidosryhmät ja laajennetaan määritelmää sidosryhmästä. Se kattaa myös kuluttajat, työntekijät ja paikallisyhteisöjen jäsenet, joissa yritys toimii jotta yritykset johdetaan hyvin, tarvitaan kunnioitusta ja täytyy ottaa kaikki sidosryhmät mukaan, joita, joihin yrityksen strateginen toiminta vaikuttaa. Vihreiden kannalta katsottuna ja kun otetaan huomioon lainsäädännön äh, fokus pitkällä aikavälillä, me ehdottaisimme, että avoimuus yritysten päätöksissä pitää, tässä pitää, pitää ottaa mukaan ympäristöraportointikysymykset. Aivan erityisesti haluaisimme kiinnittää huomiota siihen, että täytyy raportoida kertoa näistä eh, tietämättömistä eh, vastuista, siis eh, polttamaton hiilidioksidi, joka näkyy myös taseissa. Sitten mitä tulee tällaisiin ja kysymyksiin samoin päästöihin, ne, niiden pitää myös vaikuttaa päätöksentekoon ihmisten kohdalla. Haluaisin myös ehdottaa, että annetaan suurempaa valtaa ja annetaan sen valtaa niille, jotka saavat eläkkeitä verrattuna rahastonhoitajien valtaan eläkejärjestelmissä ja rahoitus ja laitokset, jotka hallinnoivat eläkerahastoja. Haluaisimme ottaa esille ajatuksen siitä, että luotaisiin tällainen sidosryhmä tahot, jossa valvotaan yrityksen toimintaa. Mitä tulee ehdotuksiin erityisistä tarkistuksista, joita esitteli itse on, että me tulemme keskittymään omissa tarkistuksissamme seuraaviin asioihin. Kohdassa yksi parannetaan dialogia Tämä on kohta, jota täysin tuemme, mutta ehdottaisimme, että olisi tehokas tapa poistaa mahdolliset jännitteet johtajien ja osakkeenomaisten välillä. Pitäisi rohkaista osa, erilaista yritysmallia. vietäisiin John Lewis-yritykseen Iso-Britanniassa siellä se pystyy pärjäämään erilaisissa markkinatilanteissa varsin hyvin. Haluaisimme myös nähdä, että työntekijät ovat edustettuina johtokunnissa, se olisi lakisääteistä, ja että perustettaisiin sidosryhmäkomiteoita, jotta voidaan käydä dialogia johdon kanssa yrityksessä, ja näin saadaan kunnollista avoimuutta aikaan, ja osa- otetaan osalliseksi kaikki sidosryhmät päätöks- yritysten päätöksentekoon. Mitä tulee kohtaan kaksi avoimuus? Jälleen olemme tyytyväisiä sitoumuudesta avoimuuteen, mutta laajentaisimme tämän ottaisi mukaan johtajat ja muut avaintoimijat, jotka ovat vastuussa juuri omista päätöksistään. Me ehdottaisimme, että on velvollisuus myös muillekin jo alemmille johtajille ja tilintarkastajille toimia näin. Ja mitä tulee suurempaan vastuuseen, joka tähän liittyy, ehdottaisimme sitä, että lisättäisiin sanktioiden ankaruutta, jos on rikottu tällaisia luottamuksen sääntöjä ja voitaisiin ottaa yksittäisiä seuraamuksia käyttöön, yksittäisiä sakkoja, henkilökohtaisia sakkoja, jos johto tekee virheitä johdon tasolla esimerkiksi, mitä tulee kohtaan kuusi palkkaus. Olen samaa mieltä aikaisemman puhujen kanssa pitkälti ja uskomme, että palkkasuhteen johtajien ja työntekijöiden välillä pitäisi olla alle tai pitäisi olla osakkeenomaisten valvonnassa, sitä äänestettäisiin, joten lopuksi olemme tyytyväisiä tarkistuksista, joita on tehty komission ehdotukseen ja olemme sitä mieltä, että tämä on hyvä pohja saada aikaan kompromissi. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä esittelyyn ja varjoistelujen kanssa muista ryhmistä tässä lainsäädäntöluonnoksessa. Kiitoksia. Thank you to the shadow Kiitoksia varjoesittelijöille tai heidän edustajilleen. Nyt annan puheenvuoron takaisin valmistelijalle. Loppu huomiota varten. Kiitos. Kuten sanoin aikaisemmin jo, olen hyvin avoin vuoropuhelulle ja keskustelulle takia sille, että löydämme yhteiset ratkaisut niin, että saisimme laajan yhteisymmärryksen, jota sitten voisimme kaikki tukea. Tämä, lisäksi minusta tämä on hyvin tärkeää, mitä tulee osakkeenomistajien osallistumiseen. Ja olen hyvin kiitollinen näkemyksistä ja mahdollista tarkistuksista niin, että voimme sitten käsitellä niitä hyvällä tavalla. Ja toivon todellakin, että me lopuksi löytäisimme yhteisen ratkaisun ja uskon kyllä, että näin käykin. Kiitos. Thank you. Uh, the timetable. Kiitoksia. aikataulun seuraava. Tarkistusnäyttämisen määräaika 6. 6. tammikuuta kello 12. Tarkistusten käsittely 26. tammikuuta. Äänestys EK-valiokunnassa 23. helmikuuta. Jurivaliokunnan äänestys järjestetään käsittääksemme 24. maaliskuuta Ja tämän jälkeen sitten täysistuntoäänestys tietenkin. Seuraavana menemme kohtaan neljä esityslistalla. Euroopan investointipankin vuosikertomus. Annan puheenvuoron välittömästi esittelijälle Ernest Urtasunille vihreistä. Gracias, presidente. Um, bueno, primer lugar... Se Puheenjohtaja, aivan ensiksi haluaisin kiittää kahta tahoa. Tämä luonnos, joka teillä on edessänne, onnistui muun muassa siitä syystä, että minä ja tiimini saattoimme käydä yhteistyötä Eipen kanssa ja haluaisin kiittää Eipen viraston edustajien läsnäoloa täällä tänään. Kävimme siellä 24. marraskuuta ja tutustuimme Eipen yksikköihin ja näimme kuinka se oli kehittynyt viime kertomuksen jälkeen ja kuinka Eipen toiminta ja on siinä edistynyt. Sitten haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä, jotka ovat äh, auttaneet minua tässä työssä. Olemme kokoontuneet yhdessä ja kahden välisesti. Ja minusta on hienoa, että yhdessä saamme, olemme voineet saada aikaan konsensus mietinnön. EIPn vuosikertomukseen liittyy vahvasti tämä konteksti missä IP e tulevaisuudessa tulee toimimaan, niin liittyen myös Euroopan komission investointipakettiin, joka käsiteltiin viime täysistunnossa. Tämän mietinnön tarkoituksena ei ole arvioida kokonaisvaltaisesti Junckerin suunnitelmaa. tiedetään hän hyvin, että tästä tehdään erikseen mietintö, jossa sitten pureudutaan asiaan perusteellisemmin, mutta tietenkin esittelijän varjoesittelijöiden velvollisuutena on analysoida EIPn rooli siinä ja parlamentin kanta tähän. Parlamentissa vallitsee yhä laajeneva konsensus siitä, että aikana jolloin sijoitukset ovat pienentymässä kaikkialla Euroopassa, niin EIPn roolin on vahvistuttava, jotta voidaan vähentää investointien puutetta Euroopan unionissa on sanottava myös, että tämä mietintöluonnos, joka teillä on edessänne, jätettiin 20. päivä, eli se on siis annettu ennen kuin komissio e- ilmoitti investointisuunnitelmastaan. Täällä kohta kolme esimerkiksi olisi päivitettävä. Tästä tietoinen ja siitä keskusteltiin viime viikolla ja varjoesittelijän kanssa. Tähän tietenkin tarkistuksia voidaan tehdä ja sen, niiden kautta voidaan päivittää tämä kohta sen mukaiseksi, mitä viime täysistunnossa kuultiin. Sitten kuten näette, tässä on eri osia. Ensimmäinen koskee investointeja, toinen riskinjakovälineitä ja hankkeen joukkolainoja ja sitten luku energiasta ja ilmastosta. Se meistä tuntui tärkeältä, erityisesti ajatellen tulevia neuvotteluja Pariisissa ensi vuonna. Sitten hallinto, avoimuus ja vastuullisuus, osa ja ulkoasiat. Käsittelen tämän lyhyesti ja osa kerrallaan käsittelen näitä asioita ennen kuin aloitamme keskustelun ensimmäisestä osasta investoinnit. Siinä toteamme, niin kuin jo tässä totesin muutenkin, että Euroopan unionin investoinnit ovat laskeneet 18 prosentilla vuodesta 2007. Myös lainananto pk-yrityksille on supistunut 35 prosentilla Monet varjoesittelijät ovat todenneet, että lainananto PK-yrityksille on hyvin merkittävä asia ja olen tästä yhtä mieltä ja toivon, että saan paljon panoksia niin, että sitä voidaan korostaa. Sitten investointikysymyksistä toteamme vielä, että investointipuute jarruttaa elpymistä ja loitontaa meitä tavoitteesta vuodesta, vuoteen 2020 mennessä koskien työllisyyttä, köyhyyttä, koulutusta ja ja muuta. Edelleen mietinnössä viitataan EIPn kapasiteet, launakapasiteetin noustamiseen ja taseen suurentamiseen niin, niin että saataisiin yrityssijoituksia lisää. Lopuksi viime vii vuosina EIPn resursseja on alikäytetty, vaikka pääomaa on lisätty pari vuotta sitten. Tämäkin on asia, johon, jota painotamme investoinneista vielä huomioiden korkeat työllisyy- työttömyysluvut. Totean, että EIPssä voitaisiin keskittyä inhimilliseen pääomaan ja työttömyyden torjuntaan. Sitten välineistä ja hankejoukkolainoista arvioimme kriittisestä riskinjakovälineitä. Ja puhumme siitä, millaisissa olosuhteissa tämän tyyppisiä välineitä olisi käytettävä ja arvioimme myös uusia välineitä, joita viime vuosina on otettu käyttöön. Muun muassa nämä hankejoukkolainat tässä mainitaan, se on merkittävä viime vuosien väline, joka on vielä pilottivaiheessa analysoimme kriittisesti joitakin näitä hankkeita, erityisesti ensimmäistä niistä, joka oli tämä Castor-hanke, ja vetoamme siihen, että EIP perusteellisesti analysoisi pilottivaiheen avoimen kuulemisen kautta ja tekemällä sosiaalisen ja ympäristövaikutusten arvioinnin ja koskien joitakin näitä hankkeita. Sitten seuraava kokonaisuus energia ja ilmasto. Tässä osiossa olemme tyy- ilmaisemme tyytyväisyytemme koskien EIPn uutta eh, energia- ja ilmastopolitiikkaa. Viittamme näihin hiilihankkeisiin ja olemme tyytyväisiä edistyksestä, jota pankki on tehnyt eh, koskien uudistuvien energian eh, laitosten rahoitusta ja pyydetään myös, että e IP vielä osallistuisi voimakkaammin energiatehokkuushankkeisiin energiatehokkuudesta vielä pyydetään, että vähittäin evättäisiin tuki muilta kuin uudistuvilta energialähteitä Sitten hallintoavoimuus ja vastuullisuusosio. Tätä parlamentti on perinteisesti työstänyt perusteellisesti pyytänyt lisää avoimuutta ja vastuullisuutta pankilta. Tässä arvioimme tilannetta, käsittelemme valituksia ja meillä oli mahdollisuus Luxemburgissa tavata tahoa, joka vastaa valitusten hallinnoinnista. Siellä tehdään hyvää työtä, mutta tätä olisi vielä syvennettävä. Mielestämme kyseessä on tärkeä mekanismi. Ja se on varmasti ainoa mekanismi, jonka kautta Euroopan unionin kansalaiset voivat välittää valituksia tälle pankille. Esitämme myös vetumuksen, jonka mukaan EIPn valtuuston olisi, olisi huomioitava nämä valitusmekanismit. Sitten pyydämme lisää yhteistyötä Euroopan oikeusasiamiehen kanssa. Sitten menen eteenpäin mietinnössä keskitetään myös rahoituksen välittäjän tahoihin, erityisesti niihin, joilla on kielteisiä vaikutuksia. Esitämme vetomuksen ja pyydämme, että rajoitetaan yhteistyötä näiden kanssa ja ettei tehtäisi yhteistyötä sellaisten laitosten kanssa, jotka ovat epäselviä oikeusalueilla Euroopan unionin kaikkien toimia elimen, elinten myös EIPen olisi toimittava näin ja, oli, ja vaadimme myös julkista asiakirjan luettelua. Tässä pääsinkin loppuun koskien tätä osiota sitten ulkoasioista pyydämme, että että EIPn ulkoisen toiminnan ja aluekohtaisesta teknistä toimintaohjeiden tulisi vastata EUn ulkopoliittisia tilan tavoitteita ja olemme tyytyväisiä tulos mittaamisjärjestelmän perustamiseen ja olemme tyytyväisiä myös tästä Äh, hankkeiden loppuraportin julkaisemista koskien ulkoisia lainavaltuuksia. Tämä on hyvä asia ja sitä olisi täytäntöpantava mahdollisimman pian. Mietinnössä käsitellään EIPn työtä eri vinkkeleistä. Koko tämä investointipaketti on tärkeä tällä hetkellä. Uskon, että meillä on olemassa konsensus siihen, että EIPn pitäisi osallistua suuremmin investoihin, ja niin tämä asia on päivitettävä tässä varjoesittelyiden kanssa hoidamme sen. Sitten on arvioitavaa toimialakohtainen toiminta ja välineet ja sitten demokratia- ja avoimuuskysymykset. Ja tässä kaikki. Ja nyt olen varjoesittelyiden käytettävissä huomiota varten ja tulevaa työtä ajatellen. Thank you, thank you to the rapport. Kiitokset esittelijälle. SND-ryhmästä. Ei, anteeksi. Siegfried Murisan EPPstä saa ensin äh, puheenvuoron. Stand on behalf. Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ryhmäni nimissä esittelijää, jonka kanssa me olemme tehneet hyvin hedelmällistä yhteistyötä koko tämän mietinnön laatimisen ajan ja olemme vakuuttuneita siitä, että tämä hedelmällinen yhteistyö hänen ja muiden poliittisten ryhmien varjoesittelijöiden kanssa jatkuu aina mietinnön hyväksymiseen asti parlamentin täysiistunnossa. Euroopan investointipankki on kasvanut, kasvattanut merkitystään tämän kriisin aikana ja kriisin ylittämisen ponnisteluissa ja mitä tulee esimerkiksi julkisten hankintojen ja yksityisten investointien tukemisessa – jonka kautta sitten voidaan palauttaa työllisyyttä Eurooppaan. Ja tämä näkyy myös komission investointipaketissa. Ja meidän valiokuntamme käsittelee lähinnä tätä investointipakettia uudessa mietinnössä. Sen vuoksi en nyt eh, siihen eh, aseta liikaa painoarvoa. Haluan vain tässä yhteydessä sanoa, että meidän täytyy varmistaa se, että investointipaketti mandaatti antaa investointipankille mahdollisuuden toteuttaa mandaattinsa ja mahdollistaa Euroopan unionin budjettiin tehtävän täyttymisen. Tämä Euroopan investointipankin investointipaketti, siinä meidän täytyisi katsoa tätä sen uutta roolia, joka voi johtaa myös siihen, että tarvitaan lisää henkilökuntaa pankkiin, jotta se voisi täyttää kaikki uudet tehtävänsä. Meidän täytyy tätä todellakin miettiä ja estää se, että EIB, EIP joutuu tilanteeseen, jossa sillä on henkilöstöpula. On myös tosiasia, että EIP on kasvattanut rahoitustaan 2013 verrattuna vuoteen 2012 37 prosentilla, joka on merkittävä nosto, johtuen myös tästä pääoman kasvusta, josta kaikki olemme tietoisia. Joten meidän ryhmämme poliittinen arvio on se, että EIPllä on positiivinen rooli, kun se tukee yksityisiä ja julkisia investointeja, ja sen vuoksi me teemme yhteistyötä esittelijän kanssa ja ehkäpä hieman muuttelemme tätä mietinnön alkua. Nyt mietintö alkaa hyvin kriittisillä huomioilla EIPstä ja siitä, että se ei ole tarpeeksi tukenut investointeja ja taloutta Euroopassa. No ei EU, EIP ole yksin syypää siihen, että Euroopan talouteen on investoitu vähemmän. Ja sen vuoksi tämä mietinnön aloittaminen näin kriittisesti ei meidän mielestämme ole EIPn ponnisteluiden mukaista. Me uskomme, että tällä pankilla on ollut positiivinen rooli, kun on pyritty saamaan aikaan investointeja, kasvua ja työpaikkojen luomista. Muutama nopea asia vielä, jotka haluaisin mainita. Ensinnäkin esittelijä ihan oikeutetusti puhui PK-yritysten rahoitusongelmista. Siitä huolimatta uskomme, että PK-yrityksiä ei tässä tarpeeksi tuoda esiin. Ja pankin ja PK-yritysten välistä suhteetta ei ole painotettu tarpeeksi tässä mietinnössä, koska EIPn tuella yli 230 000 PK-yritystä sai pääsyn lainoihin viime vuoden aikana ja tämä rahoitusmäärä oli yli 21 miljardia euroa ja se on meidän mielestämme merkittävä määrä. Joten äh, tässä voisi olla hieman enemmän PK-yrityksistä, ehkäpä oma luku. Ja rahoitus PK-yrityksille on saanut enemmän esimerkiksi mikrorahoitusvälineen kautta ja tämän uusimman välineen kautta joten PK-yritysten tukeminen, varsinkin innovatiivisten PK-yritysten tukeminen on tärkeää. Ja tästä sitten aasinsilta seuraavaan asiaan. Innovaatiot ja infrastruktuuri on asia, jota me haluaisimme käsiteltävän enemmän. Eli PK-yrityksiä, mutta erityisesti innovaatio- ja tutkimusalalla ja infrastruktuurialalla. Eli nämä ovat kaikki asioita, joiden avulla voidaan tehdä Euroopasta kilpailukykyisempi. Sen lisäksi eh, EIPn rooli täytyisi myös tuoda positiivisimmin esiin puhtaan energian rahoittamisessa ja tämän suuntauksen tulisi jatkuakin. Minulla on tiettyjä huolenaiheita siitä, että vain yksi näistä projekteista on mainittu tässä mietinnössä. Ja sen vuoksi ehkäpä pitäisi miettiä, pitäisikö meidän mainita kaikki projektit vai ei yhtään, eikä niin, että vain valotetaan yhtä Täytyy miettiä, millä tavalla mennä eteenpäin. Olen positiivinen myös siinä, että parannetaan energiatehokkuutta ja EIP-roolia siinä. Meidän tulisi myös muistaa, että tämä on mietintö EIPstä eikä energiatehokkuudesta tai ilmastonmuutoksesta, ja sen vuoksi meidän täytyy miettiä tätä nykyistä energia- ja energiatehokkuuslukua, onko se ihan linjassa tämän mietinnön kattavuuden kanssa. Mitä tulee sitten näihin hankevelkakirjoihin, tämä antaa meille mahdollisuuden miettiä myös niitä ja nämä hankejoukkovelkakirjat ovat mahdollisuus tukea yksityisiä investointeja ja tässä me näemme, että näillä ei korvata mitään esimerkiksi rakenteellisia muutoksia tai muuta. Tai, ja sitten kolmanneksi, mitä tulee avoimuuteen, olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, kun hän vaatii enemmän avoimuutta. Se on aina oikeutettua, oli toimielin sitten mikä tahansa. Mutta samalla meidän täytyy myös toki huomioida ne ponnistelut, joita pankki on tehnyt pyrkimyksessään parempaan avoimuuteen viime vuosien aikana. Tässä mietinnössä on tiettyjä huolen aiheita liittyen liittyen tähän nykyiseen avoimuusarviointiin. Ja uskon, että tämä on hieman epäreilua pankille. Lisää avoimuutta kyllä, ehdottomasti. Mutta tämä ei kuitenkaan kata vielä meidän arviotamme. Ja sitten pankin osallistuminen itäisen naapuruuden projekteihin, kuten esimerkiksi Moldovan ja Ukrainan ja Georgian kanssa – Georgia, joka valitsi nyt Euroopan eh, tien. Se on hyvin tärkeää. Kiitos. Thank you. I... Kiitoksia. Kiitoksia. Comment. Uh, next speaker. Uh... Kyllä puhumaan hieman lyhyemmin. Seuraavana SNDn esittely, varjoesittelijä Richard Corbett. Uh, thank you, Mr. President. In fact, our shadow... Se puheenjohtaja varjo on herra Baye, mutta hän on yksi heistä, jotka ovat myöhästyneet johtuen matkustusongelmista tänään, mutta hän on kuitenkin välittänyt minulle muistiinpanonsa. Mutta huom, huom, aion puhua ranskaksi, koska nämä tekstitkin ovat ranskaksi. ensin onnittelut esittelijälle, herra Baye ja ryhmämme ovat kaikki sitä mieltä, että tämä on erittäin hyvää työtä, hyvä pohja, mietintö, mahdollisesti, että voidaan paremmin käsitellä EIPtä, on olennaista voida ottaa mahdollisimman hyvin mukaan sen toimintakyky investointisuunnitelmaan, jonka Juncker on esitellyt. Hankejoukkolainoihin voitaisiin saada uutta investointivauhtia EU:ssa siksi on tärkeää, että voidaan nopeasti arvioida hankkeita, joita toteutetaan. Aivan erityisesti on olennaisen tärkeää voida käyttää kaikki varat, joita käytössä on, jotta voidaan tukea reaalitaloutta. Tällä hetkellä käyttöaste on vain noin kaksi kolmasosaa käytössä olevista varoista. Meidän pitää kaikin keinoin edistää kasvua, jotta voitaisiin vahvistaa EIPn roolia mahdollisimman tehokkaasti. Tarvitaan kunnollinen konsultaatio, kuulemismenettely sidosryhmien kanssa, mitä tulee hankkeiden rahoittamiseen. Tämä auttaisi EIPtä parantamaan arviointikykyään hankkeiden kohdalla ja näin otettaisiin huomioon varat ja toiset teikat. Tämä on tällainen alhaalta ylöspäin lähestymistapa, joka on tuttua jo Euroopan rakennerahastoista joissakin maissa. Mitä tulee hankkeiden tavoitetta, joita halutaan tukea, on tärkeää tukea esimerkiksi sellaisia aloitteita, aloitteita joilla pyritään vähentämään eh, energiajalanjälkeämme, jotta voisimme noudattaa tavoitteitamme kasvihuonekaasu päästöjen kohdalla. Mitä tulee sitten avoimuuteen ja hyvään hallintotapaan, yksi asia, tärkeä asia on siinä, että EIPn ei pitäisi käydä yhteistyötä rahoitusvälittäjien kanssa sellaisissa oikeusjärjestelmissä, jotka eivät tee yhteistyötä. Tästä tulee moniakin esimerkkejä mieleen, vaikka Luxemburg, Il- Ilmoris ja muut paikat. Sitten äh, veroparatiisin vastainen toiminta, sen pitää olla olennainen kysymys tässä lainsäädännössä. Ja EU-toimielimet, mukaan lukien EIP, niiden pitäisi kaikkien toimia esimerkillisesti näissä kysymyksissä. Vielä lisää EIP käyttää yksityisiä luottoluokituslaitoksia riskinarvioinnissa. Tämän järjestelmän pitää muuttua, jotta voidaan paremmin tukea pk-yrityksiä. Ei, eikö EIP voisi itse arvioida riskejä ja määritellä kriisit ja metodologian, joka olisi avointa, eikä enää käyttäisi näitä yksityisiä laitoksia hyväkseen? Vielä lopuksi, mitä tulee ulkoiseen apuun EU-sta ulospäin siis, niin pankin pitäisi suosia hankkeita yleisen edun mukaisesti EU-ssa moisen sen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you, Richard. Kiitos Richard. Seuraava puhuja ECR Stanislav Otsok.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 saamaan aikaan todellista vuoropuhelua varjoesittelyiden välillä ja toivon, että näin jatketaankin. Kiitoksia tähän astisista ponnisteluista. Esittelijän esittämä mietintö menee oikeaan suuntaan. Voin varmaankin olla yhtä mieltä tästä viitte, viittauksesta Junckerin investointisuunnitelmaan. Kysymys kuuluu, mistä nämä 300 miljardia löydetään, mutta tästä olemme nyt sopineet, eikä tämä ole ehkä oikea vaikka jatkaa keskustelua luonnoksen tekstiin. Minulla on useita kommentteja hankkeiden arvioinnista. Olen yhtä mieltä esittelen kanssa, ne olisi arvioitava kunnolla myös julkisen kuulemisen kautta, jos, tätä kautta, jos hankkeilla voi vaikuttaa paikallisyhteisöihin. On myös tärkeää arvioida hankkeita, ajatellen niiden taloudellisia hyötyjä, jotka voivat vaikuttaa talouskasvuun ja työllisyyteen, erityisesti alueille, joilla on korkea työttömyys. Niissä tekstin osissa, missä esittelijä puhuu energiatehokkuushankkeista, niin täällä haluaisi todella nähdä, että korostettaisiin taloudellista hyötyä. Tämä varmaankin voidaan helposti muuttaa. PK-yrityksiin on viitattu useassa kohdassa. EIT vuosikertomuksessa on kokonainen osa, joka käsittelee pk-yrityksiä. Vuonna 2013 noin 30 prosenttia varoista myönnettiin pk-lainoihin. Ja, ja näin ollen tätä kautta luotiin työpaikkoja. PK-yrityksen tukeminen on äärimmäisen tärkeää työpaikkojen luomisen kannalta paikallisyhteisöissä. Tästä syystä olen sitä mieltä, että mietinnössä pitäisi ehkä puhua vielä enemmän tästä näkökohdasta. Vuonna 2013 ensimmäistä kertaa otettiin näitä mikrorahoituslainoja käyttöön. Ehkä meidän olisi tätäkin korostettavaa voimakkaammin. Lopuksi haluan todeta, että tuen esittelijä meidän olisi rohkaistava EIPtä rahoittamaan hankkeita, joissa keskitytään energiatehokkuuteen, mutta meidän ei pitäisi ennalta päättää, mitä hankkeita olisi jätettävä pois. Kunnollisen hankearvioinnin olisi tässä toimittava. En voi näin ollen tukea kohtaa 20 tällaisena. Kiitoksia. Thank you. Now for the... Kiitoksia sitten Alde. Herra Petra Jedzek. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijää mietintöluonnoksesta ja hänen valmiudestaan päästä laajaan konsensukseen. Hän on toiminut varsin avoimella rakentavalla tavalla. Huomaan täällä paljonkin vahvuuksia mietinnössä, mutta haluaisin korostaa, mitä aikaisempi puhuja sanoi, että viitat vahvistettaisiin vielä PK-yrityksiin. Siitä voisi olla hyötyä. Olen sitä mieltä, että PK-yritykset ovat avaintekijöitä, kun ajatellaan EUnkin tulevaa hyvinvointia ja vaurautta. Haluaisin korostaa myös tarvetta investointeihin jäsenvaltioista, jotka liittyvät 2004, erityisesti mitä tulee hankkeisiin, jotka liittyvät energiatehokkuuteen tästä kaikki varmasti hyötyisivät ja se auttaisi siirtymään energiatehokkaampaan talouteen, vähentämään hiilen käyttöä. Tietenkin on tärkeää myös muistaa, että Eurooppa on ilmastonmuutostoiminnan eturintamassa. Toimii rakenteellisella tavalla ilmastonmuutosta vastaan. Ja vaikkakin tästä ollaan tyytyväisiä, niin meidän ei myöskään pitäisi unohtaa alueita, joilla EU on jäljessä, kuten esimerkiksi investoinnit pk-yrityksiin ja muuhun. Mitä tulee sitten Junckerin suunnitelmaan, investointisuunnitelmaan, olen sitä mieltä, että tässä mietinnössä pitäisi keskittyä Euroopan investointipankkiin, eikä sinänsä tähän suunnitelmaan. Muut mietinnöt sitten käsittelevät tätä Junckerin suunnitelmaa tarkemmin. Mutta kaiken kaikkiaan tämä on varsin hyvä lähtökohta ja jatkossa sitten keskustelemme asiasta syvällisemmin, kun tarkistuksia on tehty. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Now for the GUE. Kiitoksia sitten GUEsta. Edustaja Papadimoulis. Eivan Marisa Matias. Obrigada. Eu estou na mesma situação que está. Kiitos eh, puheenjohtaja. Olen samassa tilanteessa kuin sosiaali eh, demokraatit Papadimulis ei voinut eh, päästä paikalle tänne tänä päivänä johtuen matkustusongelmista. On hieno nähdä, että nämä lakot vaikuttavat ihmisten elämään. No, mutta nyt sitten hieman muita näkemyksiä. Muutama kommentti, jonka kollegani Dimitris minulle lähetti. Jotkut niistä asioista, jotka otan esiin, herra Urta sun jo alkuperäisessä lausunnossaan mainitsin, Mutta käytän nyt tätä asiakirjaa, jonka Dimitris minulle lähetti Herra Dimitris haluaa kiittää esittelijään hänen työstään. Hänestä tämä mietintöluonnos on hyvä lähtökohta, koska siinä on otettu esiin nämä kaikkein tärkeimmät ongelmat, jotka liittyvät investointipankin toimintaan, ja ne kattavat myös hyvin pitkälti monia meidän avainkysymyksistämme. Meidän vahva huolenaiheemme EIPn suhteen ovat ensinnäkin asiat, jotka liittyvät vastuun vastuuseen ja avoimuuteen. Herra Dimitris haluaisi ottaa esiin näitä ongelmia enemmän. Ongelmia, jotka liittyvät avoimuuteen ja EIPn vastuukysymyksiin ja kriteereihin ja sopivuuteen, kun valitaan projekteja. Ensimmäisenä askeleen haluaisimme parempaa rahoituksen valvontaa ja että julkaistaisiin projektien käynnissä olevat projektit. Toinen liittyy tiukkaan pankkitoiminta, mentaliteettiin. Vaikka kysymys on julkisesta lainan antamisesta, niin tässä on kysymys hyvin tiukasta pankkitoiminnasta, joka ei sovi tämänpäiväiseen sosiaaliseen talouteen. Tässä on kysymys turvallisista investoinneista, joista saadaan hyvät voitot ja se ohittaa usein ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat Eli keskitytään tähän tripla kolmoseen ja mahdollisimman hyvään voittoon. Näinä kriisin aikana nämä edellytykset ovat este sellaisille investoinneille, jotka auttaisivat taloutta ja työllisyyttä. Kolmas asia liittyy vahvempaan lainakapasiteettiin. Tämän kauden aikana EIPllä voisi olla hyvin tärkeä rooli yleisesti ottaen, varsinkin niissä maissa, joissa on taloudellisia ongelmia, jotka ovat näissä sopeuttamisohjelmissa. Tämä voisi auttaa elpymisessä, kun tuetaan sellaisia investointeja, jotka tukevat kestävää kehitystä, täystyöllisyyttä ja vähennetään työttömyyttä. Neljäs huolenaihe liittyy uudelleen arviointiin tässä hankejoukkolainoissa. Tästä on jo sanottu paljon. Meidän huolenaiheemme liittyvät siihen, että onko tämä hyvä ja sovelias väline – meillä on yleisesti ottaen kriittinen kanta liittyen näihin hankejoukkolainoihin. Joten julkiset viranomaiset ja kansalliset viranomaiset on otettava tähän mukaan niin, että saadaan aikaan kestäviä infrastruktuurihankkeita ja että niitä esimerkiksi rahoitettaisiin hankejoukkolainoilla. Joten meidän täytyy varmistaa ainakin se, että näissä hankejoukkolainoissa ne tavallaan olisivat todellisia investointiprojekteja, jotka olisivat soveliaita myös yksilöille. Ja Dimitris on tässä antanut erilaisia esimerkkejä, mutta ne on jo täällä mainittu, mutta mainitsisin kuitenkin vain Castor-projektin Espanjassa – nämä asiat täytyy tietenkin huomioida. Ja sitten vielä lopuksi viides huolenaihe liittyy makrotaloudelliseen ehdollisuuteen investointialoitteessa. Investointialoitteita ei pitäisi yhdistää fiskaalisiin sopeutusohjelmiin, hal- taloudelliseen hallintoon ja tähän muistioon. Tämän ei pidä olla mikään e- edellytys se investointisuunnitelmille, joten me tulemme tekemään tarkistuksia ja kiitämme vielä kerran esittelijää hänen tekemästään työstä. Kiitos. Thank you. For the FDD, Marco Zanni. Kiitoksia sitten EFDD, Marco Zanni. Sì, il mio collega non è potuto essere qui. Niin, kollegani ei päässyt paikalle ja jätti minulle tekstin. Minä olen käsitellyt tätä samaa asiaa talousarvion val- valvontavaliokunnassa ryhmän koordinaattorina, joten haluaisin esittää myös muutamia huomioita, erityisesti koska hanke velkakirjoja. Olemme hyvin huolissamme tästä vuoden 2012 komission suunnitelmasta. Näemme, että nämä hanke joukolla lainat ovat olleet jotkut suuria epäonnistumisia ja tässä oli Kastor ja Mestren tapaus ja siellä korruptiovastaiset viranomaiset jo aikaisemmin vuosina ovat tuoneet esille Er, järjestäytyneen rikollisuuden mukaan tulo näihin julkisiin hankintoihin on, on, on valitettavasti on hankkeita, joissa on suuria hankkeita ja myös paljon järjestettyä rikollisuutta. Julkisia varoja siis joutuu väritaskoihin. Me, Alden kollega täällä sanoikin aivan oikein, että olisi luotava parametreja, joilla voidaan määritellä taloudellisia hyötyjä ja työllisyyshyötyjä näistä hankkeista ehkä olisi enemmän hyötyä siitä, että resursseja suunnataan PK-yrityksille merkittävässä määrin. 30 prosenttia on ehkä liian vähän. PK-yritykset antavat suurempia takeita siitä, että tulee taloushyötyjä ja työpaikkoja kuin suuret työmaat. Suuret työmaat ovat tuovat lisää sementtiä ja antavat mahdollisuuksia järjestäytyneelle rikollisuudelle Junckerin suunnitelmassa Italialle on luvattu 7 miljardia. Siellä ei ole onneksi liikaa suuria hankkeita, ehkä Taavia, Mestren ylitys, mutta tässä jotenkin huolenaiheita, joita meillä on. Kiitoksia. Grazie. Now we have some... Kiitoksia. Nyt meillä on menettelymän puhujalistaa. Kollega Annemans, sitoutumattomat. Kort, eh, Eh, niin haluaisin ihan lyhykkäisesti sanoa, että minusta tässä nyt ollaan risteyksessä ja meidän täytyisi miettiä loogisesti, mitä tehdään. Ihan kuten te itse sanoitte, niin tämä luonnollinen eh, luottojen anto yksityisiltä laitoksilta on laskenut 35 prosenttiin pk-yrityksille ja oikeastaan koko Euroopan talous on jumiutunut, joten silloin pitäisi loogisesti ajatella, että investointiongelma on ratkaistava ja kattoja on nostattava ja taseita laajennettava ja täytyy myös selkeyttää EIBn, e EIBn roolia ja sen eh, eri investointisuunnitelmia PK-yrityksille. EIP täytyy olla täydentävä väline sen vuoksi, että se on veronmaksajien rahoittama väline ja se on väline, joka itse eh, ei kuitenkaan kykene parantamaan euroalueen ja Euroopan unionin eh, luottamuspulaa joka on pysäyttänyt kasvun. Ja jos puhutaan paradokseista, niin ensimmäinen paradoksi on tämä ristiriita Baselin normien välillä ja näiden ö, kynnysarvojen välillä, joita me olemme asettaneet pankeille. Ja että se ei mitenkään paranna ainakaan investointeja ja sitä kautta taloutta. Toinen paradoksi on se, että me haluamme keskittyä pitkiin ja kestäviin lainoihin, EIPn taholta, kun samanaikaisesti kuitenkin se, että yksityisiltä laina, yksityisillä lainajilla ei ole mielenkiintoa tällaiseen. Ja se ehkäpä johtuu nimenomaan siitä, että nämä investoinnit eivät kuitenkaan ole mitään pitkän aikavälin turvallisia investointeja. Ja kolmas paradoksi on tässä itse mietinnössä, kun te itse sanotte, että EIP ei ole tukenut tarpeeksi infrastruktuuri joilla parannettaisiin esimerkiksi ilmaston tilaa. No, minusta tässä nyt vedetään johtopäätöksiä, jotka eivät liity EIPn rooliin. EIPn e roolin pitäisi olla paljon laajempi teidän mielestämme. Eli silloin tässä on kysymys rakenteellisesta ongelmasta, koska luonnollinen luottojen anto, lainananto on pysähtynyt ja sillä on paljon luonnollisempi, se on suurempi ongelma kuin minkä EIP pystyy ratkaisemaan. Jill. Kiitoksia seuraavana Niina Jill. Thank you. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vain sanoa, että Mielestäni täällä on esitetään monia mielenkiintoisia kohtia, mitä tulee IPn rooliin ja aivan erityisesti täällä puhutaan mikrorahoituksesta mielenkiintoisesti, sosiaalista rahoituksesta, osallistamisesta, investoidaan EU-nuorisoon, puhutaan PK-yrityksistä. Yhdyn siihen, mitä täällä on sanottu hyvin tehdystä työssä. Tiedän, että esittelijä ja muutkin ovat viitanneet Junckerin investointipakettiin ja ratkaisevaan rooliin, joka EIPllä tässä tulee olemaan. Ja mielestäni Tätä haluaisin nyt kommentoida. Olen kyllä sitä mieltä, että on tärkeää, että task force, joka valitsee näitä oikeita hankkeita, eikä vain valitse niitä helppoja hankkeita. On todella tärkeää, että emme vain jatkossakin keskity hankkeisiin, joita jo on tai jotka ovat kolmella alalla luokiteltu, että varmistaisi tämä investointipaketti todellakin onnistuu. Avoimuus on sellainen asia, jota meidän täytyy voida edistää, jotta saamme todellista Euroopasta lisäarvoa aikaan. Ja toivon, että saamme muita tilaisuuksia keskustella asiasta. Mutta sanoisin, että tämä on aivan ratkaisevan tärkeä, kun ajatellaan, miten EIPn rooli on muuttumassa ja se tulee vieläkin keskeisempi taho jatkossa. Uh, Catherine Styler. Kiitoksia sitten Katrin Styler. Thank you to the... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijälle näistä panoksista. Minun mielestäni tämä on ollut oikein hyödyllinen keskustelu. Ja Haluaisin tu- toistaa, kun EIPn merkitystä olisi oikein hyödyllistä, jos EIP voisi antaa luettelon hankkeista, joita on rahoitettu eri vaalipiireissä. Tämä kertomus on hyödyllinen, kun siinä on käytännön esimerkkejä. Nämä ovat hyvin hyödyllisiä. Ehkä esittelijä voisi rohkaista tällaisen monet meistä tietävät hankkeista, joita ei olisi rahoitettu ilman EIP-tukea erityisesti kun katsotaan pk-yrityssä kysymyksiä. Kertomuksessa kerrotaan, että pk-yritykset ovat lisääntyneet 50 prosentilla ja täällä on 29 miljardia pk-yrityksellä. Olisi oikein hyödyllistä saada tämän tyyppisiä käytännön esimerkkejä meille kaikille niin, että voisimme palata vaalipiireihimme ja kertoa, kuinka EIP tekee työtä meidän vaalipiireissämme Yksi asia on täällä sellainen, jota haluaisin korostaa. Se koskee tätä hallinnointikomitea. Siellä on vain yksi naisedustaja. Tämä on kritiikki, jonka haluaisin esittää. Rohkaisemme naisten läsnäoloa hallinnossa, joten tämä asia palaa aina vain uudelleen. Tämä on hieman, mas- hieman pettymys, kun katson vuoden 2013 vuorikertomusta itsessään, mutta täällä on noin kolmasosa lainauksesta on, la, lainanannosta on menossa ilmastonmuutokseen. Tämäkin on, tämäkin on oikein tervetullutta. Haluaisin vielä korostaa sitä, että hallintokomitea pitäisi saada lisää naisia. Kiitoksia sitten Bernd Luke. Ähm, ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte nur kurz... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lyhykäisesti vain täydentää, että minusta tähän mietintöön täytyisi vielä ottaa mukaan se, että EIPn pitäisi selkeämmin ilmaista se, millä tavalla alueellisesti pyritään näihin investointiin, minkälaisia investointiaukkoja jäsenvaltioiden kesken on Euroopan unionissa, varsinkin euroalueella. Eli kysymys on, pyritäänkö EIPn taholta siihen, että ensisijaisesti investoitaisiin siellä, missä on näitä suuria investointiaukkoja – ja samoin sitten tämä suhde julkisten investointien, eli siis yhden, jonkin maan investoinnit infrastruktuuriin ja sitten yksityiset investoinnit. Ja tässäkin täytyy differentioida näitä investointiaukkoja sen vuoksi, että investointitoimissa on puutteita ja kuiluja. Eli onko tässä kysymys siitä, että puuttuu yksityistä investointia vai millä tavalla EIP pyrkii tavoitteellisesti puuttumaan niihin investointipuutteisiin, joita on? Thank you. Now it's time to listen. Kiitoksia. Nyt on aika kuunnella EIPtä. Annan puheenvuoron Knappelle. Hän edustaa, hän e edustaa EIPtä täällä Brysselissä. Much, uh, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia. First of all, uh, thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää tätä valiokuntaa ja erityisesti esittelijä Urta Sunnia ponnisteluista, joita hän on tehnyt tässä tehtävässä. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentti on sitoutunut siihen ja mukana siinä, mitä EIB tekee. Mutta haluaisin todeta myös, että tämä on erittäin kannustava toisinkin päin meille pankin puolella on oikein hyödyllistä olla parlamentin asiantuntijoiden tarkastelun alaisia. Olen jo aikaisemminkin havainnut, että teidän huomioon vaikuttavat pitkälle eh, pankin eri osastoille, joten kiitoksia tästä. Olisi ehkä paras, että pyrin puuttumaan muutamiin asioihin, joita täällä on yleisemmin esitetty parlamentin jäsenten taholta. Ensinnäkin tämä keskustelu käydään oikein sopivalla hetkellä, koska olemme juuri pyrkimässä saamaan aikaan uutta potkua investointeihin Euroopassa. Viikko sitten parlamentissa komission puheenjohtaja Juncker tästä asiasta puhui. Ja, ehkä voisin taustana tälle teidän analyysille todeta seuraavaa. Ensinnäkin pääoman lisäys, jonka saimme kaksi vuotta sitten, mahdollisti sen, että pystyimme tekemään ylimääräisiä investointeja hankkeisiin yhteensä 180 80 miljardin edestä kolmena vuonna ja nyt olemme toisessa vuodessa menossa ja näyttää todella siltä, että tämä toteutuu ja sehän merkitsee, että pääoma lisäys 10 miljardia tulee tuo lähes 200 miljardia lisärahaa hankkeille Kysymys tietenkin kuuluu, riittääkö tämä, onko tästä apua? No tietenkin tästä on apua, aivan kuten Irlannin edustaja täällä jo totesi, jos tiedätte alueita, joissa EIP on aktiivinen, niin ihmiset, jotka siellä asuvat, kyllä ymmärtävät, että kyllä se auttaa, mutta onko se vielä tarpeeksi? No vastaus on, että eipä ole. Olemme analysoineet eh, tilannetta ja havainneet pari porsaanreikää. Ensinnäkin meillä on selkeä kuivu, kuilu investoinneissa, erityisesti joissakin jäsenvaltioissa, toisissa vähemmän. Mutta toinen kuilu ei joudu ainoastaan rahoituskriisistä, vaan on ollut päällä jo lähes kaksi vuosikymmentä ja se liittyy siihen, että portaita vuosittain investoinnit innovaatioon ovat supistuneet. Olemme jääneet jälkeen kauppakumppaneistamme muualla lähes 20 vuotta, kun ajatellaan in, innovointiinvestointeja. Nämähän ovat investointeja kilpailukykynä täällä Euroopassa. Toinen kysymys koskee sitä, että, että, invest, että sijoittajat eivät yksityisellä sektorilla ole niin innostuneita yksityisen puolen sijoittavat eivät halua ottaa riskejä ja se merkitsee, että liikkumavara on rajoittunutta. Jos tämä kaikki otetaan yhteen, niin havaitaan, että on aika lailla kysyntää laatia välineitä, jonka kautta voidaan saada markkinoilla olevaa likvidiä rahaa investointiin. Ja tällainen väline on asia, jota työstämme komission kanssa yhdessä niin, että mahdollistetaan se, että yksityinen pääoma ottaisi lisää riskiä niin, että tietyn verran takeita annettaisiin sille, jotta tällainen siirto onnistuisi. Tämä on asia, jota työstämme tällä hetkellä ja varmasti komissio aikanaan, en, ehkä ensi kuussa, tuo teille vielä yksityiskohtaisempia ja täsmällisempiä ehdotuksia asiasta. Sitten täällä on muutamia asioita tuotu esille, erityisemmin liittyen valiokunnan analyysiin. Haluaisin kertoa teille hyvin ansaitusta huomiosta pekoyrityksille. Pekoyrittäjät yritykset vastaavat 80-85 prosentista työllisyydestä Euroopan unionissa. PK-yritykset muodostavat siis koko taloutemme selkärangan ja elpymisen selkärangan myös. Olemme tietenkin lisänneet merkittävä, varsin merkittävästi toimintaa 50 prosenttia, 40 miljardia viime vuonna 2021, 22 miljardia jos otetaan mukaan myös kaikki pääomarahastot. Onko tämä vielä tarpeeksi? No ei se ole arviot vaihtelevat, mutta saattaa olla kysyntää, joka on ehkä 10-15, jotkut jopa arvioivat, että 20 korkeampaa kuin mihin me pystymme. Pystymme siis eh, tuomaan vain pienen panoksen, jos vaan voimme olla tehokkaampia ja pyrimme olemaan tehokkaampia Junckerin suunnitelman täytäntömanossa, niin toki näin teemme. Sitten toinen asia, jota aika laajasti käsittelitte, koski sitä, mitä teemme energia-asioissa ja energiaa tehokkuuden alalla. Kuten tiedätte, niin niin kuin täällä on sanottu, Kaksikymmentäseitsemän prosenttia investoinnistamme menevät ilmastonmuutos toimiin ja energiatehokkuus toimiin. EUn ulkopuolella se on vielä enemmänkin. Kolmas osa kaikista hankkeista menee näihin toimiin. Me olemme vahvasti sitoutuneita Euroopan komission tavoitteisiin, joilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi tulevina vuosina. Olemme ottaneet myös oman päästösuoritusstandardin, johon jonka myötä tällaiset tietyn hiilipäästökynnyksen ylittävät hankkeet pikkuhiljaa poistetaan. Ilmastotoiminta on Euroopalle, Euroopan unionille keskeinen ala ja myös näin ollen Euroopan investointipankille se on hyvin tärkeä. Niin kuin ehkä jo tiedättekin tai olette huomanneet, annamme julistuksen ilmaston toiminnasta vuosi sitten. Ja aiomme päivittää ilmaston äh, asen toimintaamme ensi vuonna ja komissio ja parlamentti tulevat tähän mukaan. Järjestämme julkisen kuulemisen, joka alkaa jo viiden viikon päästä ensi vuoden alussa. Energiatehokkuuskysymyksissä pyrimme todella parantamaan tilannetta ja Olemme saaneet myös uusia pyyntöjä Junckerin suunnitelman puitteissa. On paljon hankkeita, joita meidän on tarkasteltava paremmin ja ne koskevat tulevien vuosien täytäntöönpanoa. Sitten vielä asia, jonka monet teistä ottivat esille, joka liittyy riskienottohalukkuuteemme. Tässä on aika paljon väärinkäsityksiä. Jotkut sanovat, että meidän pitäisi ottaa enemmän riskiä, toiset kieltävät sen. Haluaisin hyvin yksinkertaisesti kertoa teille, kuinka tätä asiaa lähestymme. Ensinnäkin meillä on kolmen aan status, mutta ei se ole meille mikään fetissi. Ei se ole meille asia, josta haluamme ainoastaan olla ylpeitä. Mutta tässä on aivan yksinkertainen järkeily. Nimittäin, että kun meillä on kolmen aan status, voimme lainata pääomamarkkinoilta hyvin halvalla. Ja kun teemme näin, voimme siirtää edun eteenpäin loppukäyttäjille. Ja voinpa vakuuttaa teille, että siinä vaiheessa, kun lainanotto kustannuksemme nousevat, niin loppukäyttäjät menettävät etunsa. Me siis aiheutamme ongelmia. Sitten toinen asia, joka liittyy sijoittajien suhteisiin. Meidän on joka pä- vuosi lähtettävä markkinoille keräämään 70-80 miljardia euroa. Niin monet sijoittajista tarvitsevat tietyn osuuden kolmen an sijoittajia, jotta voivat investoida. Me emme halua jos, jos meidän asemamme huononee, meidän on vaikea saada näitä rahoja markkinoilta. Ja monet, lähes puolet sijoittajista ovat ei-eurooppalaisia. He saattavat investoida Eurooppaan, koska he pitävät Euroopasta tai sitten he haluavat turvallisia sijoituksia itselleen. Sekin voi olla toinen syy. Sitten ehkä vielä tuo viimeisenä asiana, täällä oli aika monia huomioita joita kyllä arvostin suuresti, jotka koskivat hankevelkakirjoja. Haluaisin, että vältettäisiin mahdolliset väärinkäsitykset tässä asiassa. Olemme vasta pilottivaiheessa. Meillä on vain viisi hanketta allekirjoitettu tähän mennessä ja joitakin muita hankkeita on nyt valittu rahoitettavaksi pilottivaiheessa niin kuin sovimme pilottivaiheessa, olivat liikenne, energia ja televiestintäalat mukana. Kuten tiedätte, ja tämä ei varmasti ole kenellekään yllätys, on kuitenkin niin, että pilottivaiheessa on kuuden, kuukau- kuuden kuukauden jälkeen velvollisuus neuvostolle ja parlamentille, jossa mukana ovat EIP ja komissio yhdessä – ja tämän raportoinnin kautta katsotaan, missä mennään ja miten olemme tehtävästä suoriutumassa. Haluaisin lisätä tähän, että joukko, jo, hankejoukko velka projektiin sovelletaan samoja tiukkoja valvontastandardeja ja due diligence-hankkeita, joita meillä on muitakin velkakirjahankkeita varten, ja tämä pätee myös äh, näihin noudattamisvelvoitteisiin. Tätä asiaa ei siis mitenkään eri tavalla kohdella, vaan, vaan osa, osa menettelyä, josta meillä on vastuu. Kuten tiedätte, pilottivaiheet tarkastettiin ja auditoitiin, jossa siinä arvioitiin tilanne hyväksyttäväksi ja siinä ehdotettiin joitakin sopeutuksia, joita olisi syytä pohtia tulevissa rahoitusvälineissä. Ja kuten tiedätte, tarkastus on saatavilla nettisivuillamme. Joidenkin teistä kanssa olen jo keskustellut hiljattain tästä Castor-hankkeesta – joten en nyt haluaisi mennä yksityiskohtiin sen osalta tässä vaiheessa, mutta haluaisin, että muistuttaisitte sen, muistaisitte sen, että me seuraamme täsmällisiä menettelyjä näissä hankkeissa, aivan kuten muissakin hankkeissa. Puheenjohtaja, vielä lopuksi. Täällä esitettiin joitakin huomioita koskien noudattamista ja avoimuutta. Eh, of course we have a, uh, an extensive... Todella puhuttiin sääntöjen neuvo- noudattamisesta ja avoimuudesta. Meillä on hyvin laajat sääntöjen noudattamismekanismit käytössä, joiden käy- kautta järjestämme säännönmukaisesti erilaisia valistussessioita pankin sisällä ja pankin ulko, ulko, ulkopuolisten elinten kanssa. Ja tämä on kyllä lisännyt tietoisuutta pankissa ja sen ulkopuolella tähän koskien tätä julkista vastuuvelvollisuutta. Olemme nyt arvioimassa uudelleen valitusmekanismia. Tähän mennessä nähtiin kokemusten valossa. Meillä on muistaakseni helmikuussa aiheesta julkinen kuuleminen – ja kuten tiedätte, teemme läheistä yhteistyötä Euroopan oikeusasiamiehen kanssa. Tämäkin on tärkeää, koska se lisää pankin toiminnan valvontaa ja avoimuudesta sitten haluaisin, että muistaisitte sen, että meillä oli kuuleminen avoimuuspolitiikan kun politiikasta Entistä oli julkinen kuuleminen ja tarkastelun, uuden tarkastelun tarkoituksena on fokusoida sitä paremmin ja tehdä sitä helpommin ymmärrettävää ja saattaa se samoille linjoille EU-lainsäädännön kanssa. Kuten tiedätte, olemme nyt liittyneet kansainväliseen avoimuusaloitteeseen. Olemme yksi ensimmäisistä kansainvälisistä elimistä, jotka on yhdistetty tähän aloitteeseen. Ja se lisää avoimuutta rahoitusvirta virroille, jotka menevät EUn ulkopuolelle. Mitä sitten tulee näihin yleisimpiin seikkoihin, jätän tämän nyt ehkä pois. Jos teillä on erityisiä kysymyksiä, niin esittäkääpä niitä. Kiitokset. Nyt annan sitten puheenvuoron vielä esittelijälle. Ja pyydän teitä olemaan nyt nopea, koska me käytimme huomattavasti enemmän aikaa tähän, koska jätimme EKP-kohdan pois, mutta meidän on jatkettava tasan kello viideltä seuraavaa asiaa. I would like, I would also... Selvä. Minä käyttäisin sitten vain tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni kaikkia heidän kommenteistaan. Tässä on ihan selkeästi yleistä konsensusta, josta voimme mennä eteenpäin. Me olemme kaikki sitä mieltä, että EIP täytyy olla aktiivisemmin mukana omissa välineissään ja että tässä pitäisi myös käyttää näitä välineitä hyvällä tavalla. Tässä mietinnössä ei pitäisi käsitellä Junckerin pakettia kokonaisuudessaan, koska sitä käsitellään muualla, vaan me käsittelemme vain EIP-roolia. Ja PK-yritysten rooli, josta monet puhuivat, meidän tulisi keskittyä enemmän PK-yrityksiin, olen samaa mieltä. Ja odotan mielenkiinnolla teidän ehdotuksianne aiheesta. Mitä tulee sitten veroparatiiseihin, jonka SND-ryhmän kollega otti esiin, toki se on asia, jonka voimme ottaa mukaan tähän mietintöön ja työstää sitä hieman, koska olen vakuuttunut siitä, että suuri eurooppalainen yleisö olisi siitä tyytyväinen. Ja mitä sitten tulee vastuukysymyksiin, ne on jo mainittu. Paikalliset toimijat paikallisissa projekteissa on myös tärkeä asia. Tästä toivottavasti tulee tarkistus. Ja sitten luonnollisesti myös hankejoukkolainat, jonka monet mainitsivat. Se, mitä me olemme yrittäneet tällä joukkovelkalainalla, hankejoukkolainalla on, me olemme pyytäneet äh, pankkeja myös miettimään tätä, koska me tiedämme, että jotkut näistä äh, hankejoukolainoissa on ollut hieman ristiriitainen ja sen vuoksi pyytäisimme, että pankki tarkastelisi tätä huolellisesti. Miksi Castor on ainoa, joka on mainittu? No sen vuoksi, että se oli ensimmäinen. Ei ole mitään muuta syytä, miksi tämä on mainittu, mutta luonnollisesti voimme keskustella myös tästä edelleen. Pidin kovasti tästä äh, maininnasta että vain yksi nainen on täällä hallintoneuvostossa, äh, mutta olen kollegan ehdotuksesta ihan samaa mieltä. Meidän pitäisi mainita myös tästä jotain. Ja sitten äh, tiedän, koska aika on loppumassa, EIPn edustajalle haluaisin sanoa kiitokset siitä, että hän on paikalla. Arvostin hänen kommenttejaan ja haluaisin kiittää pankkia siitä päivästä, jonka vietin Luxemburgissa. Se oli hyvin tärkeää. Aina asia, jonka nyt tässä haluan sanoa, kaikki mitä me arvioimme, niin, kaikki, mitä me, arvioimme, niin me yritämme arvioida sitä, missä pankki on mennyt eteenpäin ja täytäntöön pannut asioita, joita parlamentti on aikaisemmissa mietinnöissä pyytänyt mehän pidämme hyvänä sitä, että eh, on ryhdytty toimiin monissakin asioissa. Mutta parlamentin roolihan on se, että me kriittisesti arvioimme kaiken. Eh, minulla ei nyt ole aikaa käydä lävitse kaikkea sitä, mitä te mainitsitte, mutta meillä on taatusti aikaa käydä tästä vielä syventäviä keskusteluja. Kiitoksia oikein paljon. Äh. Kiitoksia. Sitten aikataulu tarkistukset 15. joulukuuta kello 12 mennessä, tarkistuksen käsittely 8. tammikuuta, äänestys Ekonissa 27. tammikuuta ja sitten täysistunto 10. maaliskuuta. Nyt mennäänkin seuraavaan kohtaan ja toivotan eh, tervetulleeksi puheenjohtajaehdokkaan tähän lautakuntaan. Dear colleagues, please take seat. Kollegat, voisitteko istua paikoillenne, niin voimme aloittaa julkisen kuulemisen. Meillä on täällä puheenjohtaja ehdokas yhteistä kriisinratkaisun neuvostoa varten. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi tohtori Elke Köningen Ekon valiokuntaan. Hän on Buffinin puheenjohtaja. Kyseessä on Saksan pankki sääntelijä. Kuten tiedätte, König on valittu komission taholta ehdokkaaksi johtamaan yhteistä kriisinratkaisun neuvostoa. Pankkiunionityöryhmän jäsenet ja muut jäsenet ovat jo käyneet asiasta suljetuin ovin keskustelua Harald Königin kanssa 26. marraskuuta sen jälkeen, kun hänet oli valittu komission lyhyelle listalle. Haluaisimme kiittää häntä siitä, että hän oli valmis tulemaan tuohon epäviralliseen prosessin osaan, jonka kautta jäsenval- jäsenmeemme saattoivat keskustella kaikkien lyhyellä listalla olevien ehdokkaiden kanssa. Ja kiitämme myös siitä, että hän on täällä julkisessa tilanteessaan. Tämä on mahdollisuus korostaa neuvoston vastuvelvollisuutta tälle parlamentille ja, ja velvollisuutta koskien sitä, vahvistetaanko täällä komission ehdokas, kuten jäsenet tietävät, valiokunta tapaa huomisaamuna ylimääräisessä kokouksessa. Se on myös julkinen kokous, joka lähetetään suoratoistona ja siellä käsitellään varapuheenjohtajan ja jäsenien ehdokkuuksia tähän samaan neuvostoon. Kyseessä on merkittävä vaihe. Se on erittäin tärkeää, kun ollaan perustamassa Euroopan pankkiunionia. Ja se on myös tärkeä tilan, tilaisuus tälle valiokunnalle ja parlamentille, jolla oli ratkaiseva rooli perustettaessa yhtenäistä kriisinratkaisumekanismia ja ja saatiin aikaan myös Euroopan parlamentin edustus, eli näin ollen kansalaiset ovat mukana nimittämässä puheenjohtajia ja jäseniä tähän kriisinratkaisuneuvostoon. Nyt annan puheenvuoron Köningille seitsemän minuutin alustus, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat talous- ja raha valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri kunnia etuoikeus puhua teille jälleen kerran tänään yhteisestä mekanismista ja tärkeästä tehtävästä, jonka, jota sitä pyydetään suorittamaan. Kriisinratkaisumekanismi on looginen toinen pilari pankkiunionissa, kuten yhteinen valvontamekanismi, yhteinen kriisinratkaisumekanismikin. mekanismikin direktiivin perusta, joka käsittelee pankkien elpymis- ja kriisinratkaisua. Sen pitää saada aikaan suuri muutos ja minä todellakin haluaisin itse vaikuttaa tähän myös. Kun systeemisesti tärkeät pankit joutuvat vaikeuksiin, silloin tulevaisuudessa me pystymme purkamaan ne järjestön tavalla tämän ei pidä aiheuttaa yhteiskunnalle sinällään vahinkoa ja erittäin tärkeää on myös, että veronmaksaja pelastetaan käyttäen kaikkia keinoja, joita onneksi tulee olemaan nyt käytössämme pian. Tässä käytän bailin välinettä eikä tätä bailout-välinettä enää. Yhteinen kriisinratkaisun neuvosto tulee varmistamaan, että tämä tarkoittaa sitä, että näitä välineitä oikein annostellaan ja hallinnoidaan haaste, jonka mielelläni, jonka mielelläni otan vastaan niin kuin muutkin neuvoston jäsenet. Toivottavasti tätä kautta pystymme korjaamaan monia ongelmia, jotka läheisesti liittyvät toisiinsa. Me emme halua toista Lehman juttua, emmekä, ja haluamme vapauttaa itsemme oletusta todellisesta Lehmanin kaltaisista tapauksista, jotta pidetään pankit pystyssä veronmaksajan rahoilla. Näin me toistamme, että to- toteutamme markkinatalouden periaatteita joita on liikaa unohdettu liian kauan. Pankit, niin kuin muutkin yritykset, ovat vastuussa siitä, mitä tekevät. Ja tässä näin suurimman edun, joka liittyy tähän direktiivin pankkien kriisinratkaisusta ja kriisinratkaisumekanismista. SRM tehtävänä ei ole järjestää mitään superhautajaisia systeemisesti tärkeille instituutioille, jotka eivät pärjää. Tarkoituksena on varmistaa vakaus niin, että aktiivisesti ennalta vaaditaan tätä pankkien purkamista, joka on uskottavaa ja näin se vaikuttaa ennalta ja pitää tavallaan kuria yllä. Täytyy tulla aivan selväksi pankeille, ja velkojille, että he eivät voi luottaa valtion julkiseen sektoriin, joka tulee pelastamaan, jos heidän bisnesmallinsa ei, epä, ei toimi. Uskottavat kriisinratkaisumallit varmistavat sen, että S neuvosto tulee aktiivisesti toimimaan siinä, että poistaa mahdollisimman esteitä varhaisessa vaiheessa. Sitten vielä toinen asia, joka on erittäin tärkeä, on sujuva toiminta, kriisinratkaisun mekanismi, kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten valvontamekanismin välillä, komission ja tietenkin parlamentin välillä. Itse asiassa kriisinratkaisun suunnitelussa tarvitaan suhteellisuutta. Täytyy ottaa huomioon instituutioiden koko ja rakenne tai monimutkaisuus. Siinä tapauksessa, että joku laitos on kaatumassa, tai todennäköisesti näin tekee, sillä kriisiratkaisumekanismin pitää varmistaa, että on yhtäläiset tapa mahdollisuudet toimia maiden välillä ja yksittäisten pankkien välillä myös. Ja tämä on totta myös silloin, jos olemme käyttämään rahoja kriisiratkaisun rahastosta, mutta suoraan sanottuna meidän ei pitäisi antaa asioida mennä näin pitkälle alun perinkään. Tämän takia on erittäin tärkeää pankeille varmistaa, että ne on riittävät omat varat ne on aina saatavissa, niin näitä varoja voidaan sitten käyttää kriisinratkaisun yhteydessä niin, että voidaan kantaa menetykset omistajan tuella ja pankit voidaan uudelleen järjestää sillä tavalla, että ne voidaan purkaa tai uudelleen järjestellä asianmuka- järjestäytyneellä tavalla, että kyse ei ole pelastamista, vaan uudelleenjärjestelystä. Tästä syystä Bank BRRD-direktiivi antaa minimivaatimukset omista varoista ja alentakelpoisista veloista. MREL on tämä lyhenne. Kun ajatellaan sitten tätä kokonaiskykyä kantaa tappiot, niin silloin finanssimarkkinoiden vakaudenvalvontaryhmä toimii samansuuntaisesti, mutta se vie asioita vielä hiukan pidemmälle. Tämän lisäksi me tulemme tarvitsemaan sääntöjä, joiden kautta varmistamme eh, maksuvalmiuden eh, selvityksen yhteydessä niin, että ei pidä tukeutua julkisen sektorin tässä tätä varten. Tämä on myös sellainen asia, josta kaikki on alettu jo kautta maailman ja koska suuret, systeemisesti isot pankit aivan erityisesti toimivat globaalilla tasolla – niin on tärkeitä kysymyksiä, joita voidaan vastata, joihin voidaan vastata myös globaalisti. Tämän takia on aivan olennaisen tärkeää, että yhteisen kriisinratkaisuun neuvoston pitäisi toimia vahvana eurooppalaisena neuvottelukumppanina ja osallistua kun suunnitellaan eurooppalaista ja globaalia kriisinratkaisujärjestelyä ja purkukäytäntöjä. Mielelläni veisin tätä kehitystä eteenpäin yhdessä neuvoston kollegoiden kanssa ja kaikkien muidenkin osapuolten kanssa, jotka ovat mukana tässä prosessissa. Tämä muuten kattaa myös hyvän yhteistyön koti- ja isäntämaiden välillä. Minä uskon vakaasti, että mitä tulee kriisinratkaisuun tässä, kaikkein tärkeintä on aina luottamus viranomaisten välillä. Tähän lopettaisin puheenvuoron ja olen valmis kysy- vastaamaan kysymyksiin. Toistan vielä yhden ajatuksen. Te, Euroopan parlamentin jäsenet, teidäthän on valittu edustamaan Euroopan kansalaisia. Te seuraatte läheisesti kriisiratkaisumekanismin ja neuvoston tekemää työtä. Me tulemme raportoimaan teille. Tämähän on aivan selvä asia. Se on aivan välttämätön edellytys. Kiitoksia huomiostanne. Thank you, Dr. König. Kiitoksia Tohtori Könninge, kiitoksia sanoistanne Koskin parlamentin vastuuvelvollisuutta, taikka, taikka tämän neuvoston vastuuvelvollisuutta parlamentille. Tähän luotamme. Ja nyt annan puheenvuoron ensimmäiselle puhujalle, herra Burkhard Parts. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, Rova König, että olette täällä jälleen kerran valiokuntamme luona. Minulla on äh, kaksi kysymystä teille. Ensinnäkin, haluaisin johdattaa hieman liittyen moniin tilaisuuksiin, jossa olen käynyt Saksassa. Minulta kysytään yhä uudestaan, että miten pitkälle tämä pankkien purku nyt on mennyt. Tulemmeko me, me veronmaksajat jälleen kerran maksamaan pankeista? Toinen kysymys. Jos teidän nimityksenne vahvistetaan, niin teistä tulee komission alaisen elimen johtaja. Millä tavalla te huolehditte riippumattomuudestanne ja millä tavalla, mikäli välttämätöntä, vedätte rajat komission poliittista johtoa vastaan? Kiitos. Herzlichen Dank für die Frage. Kiitokset tästä kysymyksestä. En nyt ole varma, mutta vastaan tässä nyt saksaksi se lienee ok. Ensinnäkin kysymys siitä, tuleeko tai joutuuko veronmaksaja jälleen kerran maksamaan vaiko eikö koskaan enää joudu maksamaan. Ja meidän täytyy kuitenkin rehellisesti sanoa, että tänä päivänä olemme paremmin varustautuneita. Meillä on pankkeja, jotka ovat paremmin ja vahvemmin pääomitettuja. Meillä on SSM suurille pankeille ja me rakennamme nyt tämän pankkiunionin toista pilaria. Toisaalta olen aina hyvin varovainen, en uskalla sanoa äh, ei koskaan, ei koskaan pitäisi sanoa ei koskaan. Mutta toivon mukaan se, mitä me olemme saaneet aikaan, on äh, sellaiset edellytykset, että näin ei enää kävisi ja että me äh, tällä järjestelmällä olemme asioita edellä. Eli en sanoisi ei koskaan, mutta kuitenkin me olemme ottaneet äh, askelia oikeaan suuntaan niin, että tämän pitäisi olla hyvin äh, epätodennäköistä. Sitten toinen kysymys, riippumattomuus komissiosta tai SRMstä. No, sen näkee sitten siinä vaiheessa, kun faktisesti on paikan päällä. Minä olen saanut äh, tai tehnyt sen kokemus, kokemuksen, että riippumattomuus on helpointa silloin, kun hyvin selkeästi sanoo, mitä äh, edustaa ja että seuraa selkeää linjaa ja että käyttää selkeitä argumentteja ja välillä on sanottava myös ei. Te tunnette Saksan tilanteen, jossa Saksan valtiovarainministeriö äh, valvoo asioita Enkä minä usko, että minä koskaan olen työskennellyt äh, niin riippumattomasti kuin Bafinin äh, pääjohtajana. Ja toivon, että jatkossakin tilanne pysyy sellaisena. Hmm? Thank you for the S&D group, Jakob. Kiitoksia SND-ryhmästä, Jakob äh, van Weinsäcker. Yeah. Um, Miss König, I, um, I was... Rova König, mietin tässä Jatkaan siitä, mitä herra Baus kysyi. Nimittäin ajattelin 59 miljardin rahaston kykyä. Riittääkö se, jos on kova stressipaikka? Ja kysyn sen takia, jos katsotaan hiukan pankkikriisien historiaa ja kirjallisuutta tästä, niin voidaan nähdä, että osa tulee tästä Beilin menetystä, mutta me puhumme noin 20 prosentista BKTstä. Tällainen vaatimus saattaa olla, jota vaadittaisiin veronmaksajilta 20-40 kertaa enemmän kuin 55 miljardin rahasta, joka rakennetaan kahdeksan vuoden aikana, joten haluan vain kysyä teiltä uudestaan, miten te luulette, että nämä luvut pelaavat yhteen, jos, toivotaan, että näin, näin käy, mutta jos ikinä sattuisi tällainen vakava pankkikriisi tulevaisuudessa, ja te olisitte tässä virassa, johon te nyt haette? I think the, on the first... Olen sitä mieltä, että ensimmäinen vastaus kuuluisi, että meidän on oltava proaktiivisia tässä kriisin ratkaisusuunnittelussa ja meidän on varmistettava se, että emme käytä rahastoa heti ensi tilassa. Kuinka tähän päästään? No ensinnäkin niin, että meillä on turvallisemmat pankit. Nauroin vähän, hymyilin vähän viikonloppuna, kun näin, että jos SSM ei hoida hommaa, niin sitten SRV jää aika yksinäiseksi elimeksi. No, vakavasti sanottuna on tehtävä hyvää työtä ja tehtävä tiivistä yhteistyötä ja to, on toimittava hyvin varhaisessa vaiheessa prosessia niin, että pyritään ratkaisemaan jo nousemassa olevat ongelmat ja näin helpotetaan kriisiratkaisumahdollisuuksia. Tietenkin voidaan maalata erilaisia skenaarioita ja katsoa, kuinka paljon, miettiä kuinka paljon pääomaa pankit tarvitsevat. Tiedän, että yliopistomaailmasta on pyydetty esimerkiksi noin kolman 10 prosentin eh, osuuksia ydinpääomaa. Meillä oli 90, 1800-luvulla pankkeja, joilla oli keskimäärin 30 prosenttia tätä pääomaa. Pääoma ei ole kuitenkaan ainoa argumentti, sama pätee rahaston. kuitenkin tämä rahasto rakennetaan seuraavan kahdeksan vuoden aikana. Ja ajatuksena on, että potentiaalista, potentiaalista pohditaan otto eh, kapasiteettia, jos rahastoa todella tarvitaan. Mutta minun ajatus on se, että rahastoa ei tarvita, tarvitse käyttöä, koska me te, työstämme tätä kriisinratkaisusuunnitelmaa. Jos sitten taivas romahtaa eh, niskaamme, niin voin olla, että rahastolla ei palasteta tilannetta, mutta viime kriisissä se olisi ollut kyllä mielestäni hyvä ratkaisu. Thank you. Uh, next speaker for the ECR, Mr. Bernd Lucke. Seuraavana ECR Bernd Lucke. Ja, Frau äh, König, herzlich niin, Rova König, tervetuloa Euroopan parlamenttiin ja meidän talousasioiden valiokuntaamme. Pidän erittäin hyvänä, että teistä tuntuu tunnet olevanne velvollinen äh, vähentämään veronmaksajien kuormitusta, vaikkakin minä nyt äh, olen hieman Weizsäckerin skeptisyyden kanssa samaa mieltä. Mutta jos me ajattelemme nyt veronmaksajien äh, helpottamista bail-in muodossa, niin me tiedämme, että on tällaisia bail-in verotusmuotoja, jotka kaatuvat veronmaksajien niskaan, jos ajattelen tässä esimerkiksi henkivakuutusyhtiöitä tai äh, eläkevakuutuksia, jossa ihmiset ovat säästäneet etukäteen rahoja ja sitten äh, nämä joutuvat ongelmiin. Kysymykseni onkin seuraava. Kun te puhutte proaktiivisista ratkaisuista, niin se merkitsee todennäköisesti myös sitä, että siinä huomioidaan nämä bail-in-mekanismit niin, että pankit miettivät, minkälaista bail-in-järjestelmää voidaan käyttää, jos pankit joutuvat kriisiin. Ja annatteko te silloin informaatiota Euroopan parlamentille ja meidän valiokunnallemme, jos esimerkiksi on tällaisia ongelmallisia luotonantajia tai yrityksiä niin, että veronmaksajat eivät joudu jälleen ongelmiin ja että heillä olisi tietyt takeet omista investoinneistaan. Eli voisitteko te informoida näistä mahdollisista prosentuaalisista osuuksista pankkien pelastusmahdollisuuksista bail-in tilanteissa silloin kun on kysymys poliittisesti arkaluontoisista laitoksista? ich kann... No, herra Lyke, olette ihan oikeassa, kun puhutaan bail-in välineestä. Silloin täytyy ajatella kolmea asiaa. Ensinnäkin se suuruus, mitä täytyy olla käytettävissä, samoin kuin myös laatu, eli täytyy olla pääomaa ja sitä, millä tavalla tämä hoidetaan menettelytapojen puitteissa, samoin kuin myös kysymystä, kuka voi pitää kiinni näistä välineistä ja tai kuka voi saada nämä välineet, on myös sel- selvitettävää. Ja Ainahan kaikkien takana ja taustalla ketjun päässä on veronmaksaja. Siitä huolimatta minusta pitäisi olla mahdollista päättää, päättää bail-in velan katosta, määrästä, kuka voi saada ja mitä, samoin kuin myös rajoituksia tietyille laitoksille siitä, mitä ne voivat saada. Tässä järkevän ratkaisun löytäminen, joka ei johda siihen, että ei tehdä päätöstä lainkaan, koska pelätään ketjureaktiota. Ja se, että parlamentti olisi vastuussa, että minä olisin parlamentille vastuussa tai äh, informaatiovelvollinen, toki mm, täytyy miettiä, mitä sääntöjä me haluamme. Emme tässä nyt puhuta vain yhdestä äh, laitoksesta. Thank you. Next speaker. Kiitoksia. Seuraava puhuja Fabio De Masi, GUE. Ja, guten Tag, Frau König. No hyvää iltaa, Rova König. Minua ilahdutti se, että äh, että sano sitä, äh, mitä liittokansleri sanoi, joka sanoi, että koskaan ikinä enää veronmaksaja ei joudu mitään maksamaan pankeille, äh, mutta minusta oli hienoa, että te otitte asian esiin. Me puhumme Euroopasta, Euroopassa nyt pankkien uudistuksista ja nyt Rahille ilmoitti, esitti, että komissio on lähdössä tähän suuntaan. Onko se teidän mielestänne hyvä vai huono? Oletteko te vakuuttunut siitä, että bail-inin uskottavuus paranisi tällaisella komission toimella? Toisekseen, millä tavalla te suhtaudutte näihin viimeisimpiin äh, keskusteluihin cash commitment, cash commitment äh, asioista pankkien kanssa, eli siis äh, maksuista Ranskan kohdalla, ja sitä, että näissä repo, olisi mahdollista tehdä näitä repokauppoja. Mikä teidän kantanne on näihin? Was die Überlegungen zu Struktur- Mitä tulee rakennejärjestelyihin, rakenneuudistuksiin, niin minä lähden aina siitä, että nämä rakenneuudistusjärjestelmät ovat tärkeitä. Ja se, että pankki voidaan purkaa, mutta kaikkein tärkeintä tässä jo BRDssä on mainittu, nimittäin se mahdollisuus tehdä rakenteellisia muutoksia laitoksissa SRM-asetuksessa anteeksi, jotta voitaisiin toimia purkamisen eduissa. No, tämä kysymys on hyvin poliittinen ja minusta oma kauppa, pitääkö se erottaa, kyllä vai ei? No se on osa tätä koko suurta kysymystä. Oikeudenmukaisuuden nimissä täytyy sanoa, että keskustelut USAssa ovat osoittaneet, että jollain pienellä säännöllä saadaan aikaan tuhansia sivuja. Mutta sinällään pankkien järjestelyt ovat tärkeitä minä olen sanonut saksalaisista järjestelyistä, että tärkeintä on se, että rakenteellisten, rakenteellisia muutoksia voidaan vaatia ja sitten laitokset itse sen toteuttavat, koska he eivät halua, että me siihen sekaannumme. Sitten toinen kysymys, luonnollisesti tämän rahaston rakentaminen on tärkeää ja siihen täytyy olla varat. Toisaalta sitten minun täytyy tältä toiselta osalta nyt olla vastaamatta. Keskustelu käydään täällä Brysselissä. Luonnollisesti täytyy kuitenkin huomioida, että nämä rahat ja varat pidetään mahdollisimman helposti käytettävissä. Mutta kuten sanot, sanottua, niin minä en tiedä, mitä nyt viimeisimmäksi on tapahtunut näissä keskusteluissa. Thank you. Uh... Kiitoksia. Sitten eh, Ortasun vihreät. Thank you very much for your presence here today. Kiitoksia läsnäolostanne tänään. Hyvin lyhyesti euroalueella jotkut pankit ovat vielä liian, vielä liian suuria kaatumaan. Niin kuin on nähty, haluaisin tietää, tämän konkreettinen kysymykseni. Onko niin, että neuvostopuheenjohtajana käytätte valtaanne niin, että kaikki pankit olisivat kriisinratkaisumekanismiin alistettavissa? Aiotteko toimia näin? This will be... Vakuuttaa teille, että tämä on aivan erityisen tärkeää tämä on mielestäni kaikkein tärkein tehtävä kriisinratkaisun neuvostossa. Niitä meillä on kriisinratkaisusuunnitelmia ja sitten toivottavasti ei koskaan tapahdu, mutta että voimme myös ratkaista isoja pankkeja, myös näitä, jotka ovat liian isoja epäonnistukaatuakseen. Tässä on pitkä lista aiheita, joita pitää vielä käsitellä, räätylyttäviä kysymyksiä, jopa eh, Euroopan rajojen ulkopuolelle meneviä kysymyksiä kuuluu tähän listaan. E FDD. Kiitoksia EFDD. Marko Valli. grazie Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyt kysymys. 2013 taseessa Deutsche Bankin tiedoissa 54,3 biljoonaa on johdannaisriskejä. Saksan BKT on kuusi kertaa ennen suurempi kuin muualla Euroopassa. Voisinko keskeyttää? Täällä on tulkausongelma. Può riformulare la domanda? Ok, funziona adesso. Allora, nel bilancio 2013 di una... delle... Yhdessä Saksan tai Euroopan suurimmille eh, pienpankkien taseista on, siis Deutsche Bankissa – on 54 triljoonaa johdannaisriskiä, ja tämä on 20 kertaa enemmän kuin Saksan BKT ja kuusi kertaa EU kokonais BKT. Haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne tämän tyyppiseen riskinottoon. I we are not... Oletan, että emme keskustella yksittäisistä pankkeista tässä, mutta niin kuin jo sanoin herra Balsen kysymykseen vastauksena, jotta varmistan se, ettei ikinä koskaan joudu sellaiseen riskitilanteeseen, missä suuri instituutio on kaatumassa, niin se todennäköisesti nyt ei ole ihan oikeudenmukaista sanoa näin, mutta mitä olemme tehneet ja mitä teemme, niin uskoakseni vaihe vaiheelta olemme tehneet kaikki pankit turvallisemmiksi ja edelleenkin käsittelemättä purkamisedellytyskysymystä pankkien kohdalla. Tämän verran ehkä tästä voi nyt sanoa. Öö. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että kun meillä on viisi minuuttia aikaa jokaista kysymysvastausta varten, niin voitte vielä lisätä, jos aika sen sallii. Seuraavana Bernard Monod. Madame la présidente désignée, la responsabilité que vous êtes appelée... Arvoisa puheenjohtaja, tehtävä, joka teillä tulee olemaan kriisiratkaisuun neuvoston puheenjohtaja, on valtaisa vastuu, koska te joudutte hoitamaan systeemisiä pankkikriisejä, joita väistämättä syntyy Euroopassa ja sitten joudutte käyttämään kriisiratkaisumekanismeja ja pankkimekanismeja. Mistä oikein on kyse tässä bail-in kysymyksessä, arvon laskemisessa. Tässä on kyse yksityistä pankista, jotka vaikeuksia, jotka ne pyrkivät näin vahvistamaan tilannettaan ja luulen, että että veronmaksajat säästyisivät ikään kuin pankin asiakkaat eivät olisi myös veronmaksajia, jotta vältettäisiin siinä tällainen ideologia, jota te harjoitatte, nimittäin pankin kansallistaminen, se on vain väliaikaista näissä tapauksissa, mutta asiakkaita pitäisi virallisesti suojella 100 000 asti. Tämä on aivan suhteellinen kynnys, ja sitä voidaan vielä huomattavasti pienentää pankkiunionissa, kun ajatellaan, minkälaisia tappioita on syntymässä. Mitä tulee kriisinratkaisun rahaston, sitten kun se toimii täysillä 2005 mennessä, niin silloin 25 miljardilla se ei voi vastata useihin samanaikaisiin kriisiin kriiseihin samalla. Tässä se on, varat ovat aivan riittämättömät. Ensimmäinen kysymykseni on tekninen. Minkä sääntöjen mukaisesti ja kuka hoitaa ei-systeemistä pankkia sen kriisiä, joka ei kuulu näihin 130 isoon pankkiin Euroopassa, joita kriisinratkaisumekanismi käsittelee teidän neuvostonne vai kansalliset viranomaiset, tässä toimivat? Sitten toinen kysymykseni liittyy siihen käsitykseen, joka teillä on ne Oletteko te täällä pelastamassa yksityisiä pankkeja, jotta vältettäisiin kriisin leviäminen, jotta ei, äh, luotonanto jatkuisi vai haluatteko säästää äh, säästettä he eivät kärsi, niin kuin tässä hiljattain oikeutuksella kävi EU-kansalaiset todellakin kiinnittävät huomiota teidän vastaukseen tässä. Kiitoksia. Thank you. Uh, first of all, Kiitoksia. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että kysymyksenne, joka koskee pienempiä pankkeja, niin nämä hoidetaan kansallisten pankkikriisin ratkaisuviranomaisten toimesta niin, että tehdään kuitenkin läheistä yhteistyötä ja toimitaan tällä, tämän yhteisen kriisinjärjestelymekanismin sateenvarren alla. Meillä on kahden tyyppistä toimintaa. Ensinnäkin on toim- taattava yhteiset kilpailuolosuhteet ja samat standardit kaikkialla Euroopassa, mutta on selvää, että, että näiden pienemmille pankeille tilanne on se, että niiden ongelmat ratkaistaisiin kansallisten viranomaisten toimesta. Sitten tämä kysymys, joka koskee pankkien pelastamista. No ei todellakaan. Meidän on tehtävä selväksi, että taloudellisesti toimitaan, niin kannetaan riskejä. Emme ole maailmassa, jossa voitot ovat yksityisiä ja, ja tappiot veronmaksajien maksettavia. Tästä syystä meidän on tehtävä maailman turvallisemmaksi molemmille sekä tallettajille että koko järjestelmälle itse asiassa, koska minun käsitykseni on se, että on toimittava proaktiivisesti. Vältetty kriisi on parempi kuin erittäin hyvä väline, jolla kriisiä sitten hoidellaan. Thank you. Next speaker, Danuta Hubner. Kiitoksia seuraavana Danuta Hubner. Thank you, Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tohtori Köni, me kaikki varmastikin uskomme, että SRM luotiin, koska uskomme, että on tärkeää, että nämä kysymykset, niihin todellakin tartutaan EU-tasolla ja pystytään paremmin toimimaan näissä kysymyksissä, mutta tiedätte myös varsin hyvin, että edelleenkin on monia alueita, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä, mitä tulee tehokkuuteen, tuloksellisuuteen, kriisiratkaisumekanismissa ja erityisesti sen neuvostossa, kun ei ole mitään harmonisaatiota ja kansalliset erityispiirteet vieläkin näkyvät ja dominoivat. Tiedätte varsin hyvin aikaisemmasta kokemuksesta ne työstänne, että meillä on paljon val- erilaisia valvontakäytäntöjä Euroopassa on erilaisia tilinpitostandardeja, on erilaisia yhdistelmiä valvonnan säännöistä, arvioista, kansallisia ää, maksukyvyttömyyslakeja ei ole harmonisoitu ja tämä kaikki tulee vaikuttamaan paljonkin, mitä tulee kriisinratkaisuneuvoston tehtäviin ja taakkaan. Ja myös kansalliset viranomaiset he ovat usein eri tasoilla. On, he toimivat pankeista, ovat riippumattomia ja niin edelleen. Joten kysymykseni teille, missä määrin käsittelette, otatte huomioon nämä kansalliset erityispiirteet, joita vieläkin on, missä määrin ne voivat tehdä työstänne vähemmän tehokasta ja tuloksellista ja asettaa tavallaan arkipäivän aika paljon monenlaisia esteitä neuvostossa. Onko teillä jos teette, valin, jos teette valinta, miten haluaisitteko harmonisoida enemmän joitakin alueita, jotka ovat tärkeitä teidän työlle, minkä alueen valitsisitte, olisivatko nämä kansallisia maksukyvyttömyyslakeja, niitäkö harmonisoitaisiin vai yksittä, yks, yhten, yhteinen talletusjärjestelmä, mihin keskittäisitte tarmonne harmonisaatiokysymyksissä, jotta tilanne olisi helpompi? start first of all in saying we have... Aluksi sanoisin, että edessämme on erilaisia kansallisia käytäntöjä valvonnassa, myös kriisinratkaisussa, myös mitä tulee kriisinratkaisu aivan erityisesti, koska jotkuthan meistä vasta ovat tällaista aloittelemassa jäsenvaltioissa ja varmastikin mitä tulee kriisinratkaisuun, kaikki kansallista maksukyvyttömyyslaista, erilaiset arviointitavat, erilainen yrityslainsäädäntö, kaikki tämä vaikuttaa. Toisaalta haluaisin nyt tässä kyllä olla hiukan optimistinen, koska olen nähnyt, että yhteinen valvontamekanismi tai sen yhteydessä, että vuoden aikana, kun olemme tehneet läheistä yhteistyötä Aina ei olla oltu samaa mieltä, mutta aina ollaan pyritty yhteiseen tavoitteeseen ja olen huomannut, että olemme saavuttaneet paljon yhdenmukaisuutta jo nyt. Tietysti tie on vielä varsin pitkä työtä on paljon, mutta minun oletukseni olisi myös, mitä tulee yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin, että saadaan verkosto kansallisista viranomaisista, otetaan hyödyntää kaikkia heidän tietoaan ja, ja yhdistetään se tavallaan EU-perspektiiviin. Tätä kautta meidän pitäisi päästä eteenpäin. Olisin varsin vastentahtoinen sanomaan, että valitsen vaikka yrityslain eikä maksukyvyttömyyslainsäädäntöä. Ehkä näistä talletusjärjestelmistä. Tarvitaan yhdenmukainen perusjärjestelmä, mutta se voi olla sitten kansallinen, mitä tulee talletustakuuseen, mutta tietysti on selvästi joitakin kysymyksiä, jotka ovat tässä luettelossa sitten, on joitakin kohtia, joissa on päästy varsin pitkälle, niin kuin tämä direktiivi pankkien elvytyksestä Se ratkaisee monia rajat ylittäviä kysymyksiä, mutta se päättyy sen mahdollisuudet EU-rajoille. Ja sitten systeemisesti tärkeät pankit ovat kaikki sellaisia pankkeja, joilla on huomattavia keskuksia Aasiassa, USAssa, Euroopassa ja tämän takia meillä vieläkin tulee olemaan paljon kansainvälistä yhteistyötä. yhteistyötä. Tässä tulemme meidän pitää edetä varsin nopeasti ja todennäköisesti tämä tulee olemaan tällaista sopimuksellista yhteistyötä eikä niinkään lakisääteistä ja sitovaa. Kiitokset sitten äh, Alfred Sante. Oui, euh, je pose la question de monsieur. Esittäisin kysymyksen herra Bayen kysymyksen, joka on paikan Rova König. Euroopan komissio on ehdottanut, että että kriisiratkaisun neuvostoa ja tehtävänä olisi pankkien hajottaminen, jotka ovat epäonnistumassa EU-ssa. Tämä neuvosto kuuluu yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin euroalueella sitä rahoitetaan pankeista, niiden antaa 55 miljardia euroa vuoteen 2024 mennessä Tämä on yksi e, pankkiunionin pilareista ja pyritään välttämään uusia rahoituskriisejä Euroopasta tätä kautta, mutta huolimatta tiukemmasta lainsäädännöstä pankit edelleenkin investoivat toksisiin, myrkyllisiin, huonoihin tuotteisiin. Hiljattain stressitestit, joihin EKP ryhtyi, osoittivat, että pankit ovat vieläkin haavoittuvaisia. Itse asiassa kaksi pankkia kuudesta epäonnistui tämän tässä testissä, mitä johtopäätöksiä tästä vedätte, mitä, mitä teillä on tavoitteena tällä, tässä virassanne? Tämä oli herra Bajeen antama kysymys. Uh, I think first of all... Uskoisin, että ensinnäkin Eh, minun käsitykseni Euroopan näistä pankkien stressitesteistä on hieman erilainen, koska minä tulen finanssikriisistä ja näen, että olemme päässeet eteenpäin pitkälle. Mutta olen samaa mieltä kanssanne siitä, että on vielä pankkeja, jotka epäonnistuivat stressitestissä ja ne ovat nyt uudelleen tarkastelussa. Minun ainoa ratkaisuni teidän kysymykseenne on se, että tarvitaan erittäin hyvää yhteistyötä yhteistyötä SRM ja SRBn ja SSM välillä, koska pankkivalvonta on SSM alaista, joten tässä valvontamekanismissa ja hyvässä pankkitoiminnassa hyvä valvonta on vähän pääomaa ja enemmän riski, riskien hallintaa ja heikkouksien hallinnoimista ja se, se suunnittelu, mitä he tekevät yhdessä SRBn kanssa, pitäisi todennäköisesti saada pankit sellaiseen tilanteeseen, että ne voivat purkaa nämä riskit niillä aloilla, eh, jotka ovat olleet ratkaisemattomia, josta miettii, mistä he saavat eh, tämän pääoman näiden riskien rakentamiseksi. Eli tässä sekä valvoja että pelastusviranomainen tekevät yhteistyötä ja he pyrkivät eh, yhdessä hoitamaan nämä mahdolliset ongelmat. Thank you. Uh... Kiitoksia. Herra Högmark. Thank you very much. Um, I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä teillä, teiltä, miltä näyttää nykytilanne Euroopan pankissa? Millaisia kannustimia on? Sanoisitteko, että tänä päivänä pankit ottavat enemmän liiallisia riskejä kuin niiden pitäisi, pitäisi johtuen oletuksesta, että valtio kuitenkin pelastaa pankit, vai sanoisitteko, että tämä tästä syystä pääomitus on riittämätöntä? testi osoitti joitakin vaikeuksia joissakin pankeissa, mutta sanoisitteko, että ongelmat johtuvat tästä oletuksesta tai toivosta, että pankit kuitenkin viime kädessä valtio pelastaisi tämän Verdea kuitenkin muuttaisi tämän olettamuksen. I do agree with... Vastaan lyhyesti. Olen samaa mieltä oletuksestanne, että direktiivi tässä muuttakin tilatta huomattavasti ja tämä voidaan nähdä ulkopuolelta tavallaan, jos katsotaan, miten pankkeja on luokiteltu, luottoluokituslaitokset ottavat pois tällaiset holhouslausekkeet valtion veloista ja pankit ovat niin kuin mikä tahansa yritys, jotka ovat vastuussa toiminnastaan, hyvästä ja huonosta toiminnastaan. Tässä mielessä olisin sitä mieltä, että nyt kun tarkastellaan tietyn maan ostajia, niin viime vuonna olemme nähneet sen, että on poistettu riske, vähenty riskejä ja lisätty pääomaa. Tämä ei silti tarkoita sitä, että kaikki pankit ovat päässeet siihen pisteeseen, missä pitäisi olla, mutta olen kuitenkin samaa mieltä oletuksestanne, että että ovat ottaneet vastaan tämän viestin, minkä pankki kriisin ratkaisu ja kriisin selvitysdirektiivi on heille välittänyt. Siihen saattaa mennä hiukkasen aikaa. Kiitos. Again, Mr. Sam. Kiitoksia. Sitten vielä edustaja Sant. Mrs. Kinnick, are you satisfied with the architecture of the banking union? Oletteko te tyytyväinen pankkiunionin arkkitehtuuriin? ja pelastusmekanismin äh, toimiin. Eikö tässä ole nyt kuulunut liikaa poliittinen kompromissi? Ensinnäkin puuttuminen on esimerkiksi Saksassa äh, hyvinkin säädeltä toisin kuin Ranskassa. Eikö tämä äh, pankkien kohdalla johda hieman erilaiseen kohteluun? Ja miten te suhtaudutte siihen, että että eikö politiikka tule vaikuttamaan äh, myös äh, neuvoston päätöksiin, kun te esimerkiksi käsittelette Maltan tai Kyproksen ongelmapankkeja, taikka sitten suuria äh, Saksan tai Ranskan pankkeja, että silloin ole paljon tavallaan tarkempi. Ja mitä te tarvitsette SRM ja IMFn väliselle koordinaatiolle? Millaista tämä yhteistyö voisi sitten olla? competences to intervene, I think we all... Niin, mitä toimivaltuuksia on? Mehän kaikki olemme nähneet kuvioita lehdistössä siitä, kuinka varsin, varsin monimutkainen tämä mekanismi on. Minä olen käytännönläheinen ihminen, minun on tultava toimeen sen kanssa, mitä on käytettävissä. Voi olla, että jossain vaiheessa tulee tarkastuslausekkeita, kun poliittiset johtajat päättävät, että olisi parempikin versio olemassa, mutta, mutta minun mielestäni tämä juuri tekee tärkeäksi sen, että olemme proaktiivisia, että katsomme arvioinnissa, mikä on mahdollista, emmekä tätä kuuluisaa viikonloppua korosta. Sitten tästä poliittisesta painostuksesta, että tuntuuko se eri tavalla pienissä kuin suurissa maissa tai pankeissa. Kaikki olemme sitoutuneita Euroopan asiaan ja siihen, että on tasaiset, tasavertaiset kilpailuolosuhteet. Se merkitsee, että suhteellisuutta tarvitaan myös kriisinratkaisun suunnittelussa. Ei tarvita samaa suunnitelmaa suhteellisen pientä, vähemmän kompleksia pankkeja varten kuin tarvittaisiin hyvin kansainvälisiä suuria pankkeja varten, mutta on aivan selvää, että, että järjestelmä pitää paikkansa kaikille myös tarvittaessa silloin, kun on pankkeja ajettava alas. Minä uskon, että äh, minua on vaikea painostaa tekemään asioita, jotka eivät tunnu järkeviltä Mainitsitte ymmärtääkseni IMFn, SRBlle ja SSMlle olisi hyvin tärkeää se, että ne ovat eurooppalainen ääni keskustelussa, joka on paljon enemmän kuin teknistä, silloin kun poistetaan esteitä kriisinratkaisulta, erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa – silloin kun sanotaan, että joku menee pieleen ja paljon ihmisiä, joilla on hyviä ajatuksia, niin minä mielelläni kuuntelen hyviä ajatuksia, mutta pyrin sen jälkeen olemaan selkeä. Toivon, että kriisinratkaisuneuvosto tulee ilmaisemaan selkeästi, eh, mikä on sen mielestä oikea tie mm, seurata, mutta joskus on vähän vaikea nähdä, eh, mikä tilanne on, kun siinä ollaan. Miss eh, Brian Hayes. Yksi sitten Brian Hayes. Chairperson and welcome. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa Rova König tähän valiokuntaan. Minulla on kolme lyhyttä kysymystä. Voisitteko hiukan luonnostella yhteistyötasoa yhteisen valvontamekanismin ja kriisiratkaisumekanismin välillä? Minkälaista yhteistyötä tässä pitäisi olla, koska tietenkin on tullut aika vahva järjestelmä, kun näitä stressitestejä on jo tehty ja luottamusta mielestäni kyllä löytyykin, että nämä testit on tehty rehellisesti tein aikaisemmin sanon, että ehkä e-, euroalueen ulkoisetkin maat liittyvät yhteisen valvontamekanismiin, koska tässä on hyviä standardeja, mitä tulee pankkien pääomittamiseen, kansainväliseen vertailuun, mutta Samoin kuin kysyn rovan Nuajelta, miten hän suhtautuu EKP. Eh, e mitä tulee sitten kriisinratkaisurahastoon, jos se saa riittävät varat, mistä niitä sitten tulisi? Kansallista budjetista, EU-budjetista ja miten tätä sitten käytettäisiin lisättäisiinkö tähän myös kansallisista budjetista varoja, jos tarvitaan rahaston käyttöä. Sitten on ehkä olisi tiety, tie, tietoista tästä siirtymävaiheen argumentista, että siihen mennessä, kun täysin rahasto toimii, niin pitäisi olla joku siirtymävaihe, niin, että nämä asiat voitaisiin viedä loppuun, tämä rahan keruuvaihe. Mikä teidän näkemyksenne tästä on? when it comes to the cooperation between the SSRM, I think mitä tulee yhteisön yhteisen valvontamekanismin ja kriisinratkaisumekanismin välillä, tämä pitää olla varsin, varsin läheistä yhteistyötä. SSM, valvontamekanismi, on se taho, joka valvoi ja se on myös se taho, joka on tavallaan ensimmäinen luonteva valinta, joka toteaa, että pankki on kaatumassa, että todennäköisesti näin tekee vain, jos he eivät näin tee, niin silloin kriisiratkaisumekanismi olisi se taho, joka tavallaan työntäisi heidät tähän suuntaan SSM, ja minä toivon, koska tunnen Rovalla niin ja tiedän, miten SSM-neuvosto toimii, niin uskon, että tämä ei ole tarpeenkaan, koska mielestäni he tekevät hyvää työtä, ainakin ovat tähän mennessä tehneet ja tässä mielessä odottaisin, että tämä, tässä tulee olemaan erittäin läheistä yhteistyötä, mitä tulee tähän elvytyssuunnitelmaan, sen puuttui aikaisemmin, ja sitten sama koskee kriisiratkaisusuunnitelmaa, toinen ei toimi ilman toista. Täytyy myös koordinoida silloin, kun lähestyy pankkeja muutoin, ne saatavat sellaisen tunne, että sanotaan näin tiistaina, tiistaina maanantaina tiistaina ihan muuta, joten tilanne jää epäselväksi Odotan mielenkiinnolla tätä tilannetta. Odottaisin, että yhteistyö tulee olemaan oikein hyvä näiden kahden välineen välillä. Mitä tulee yhteisen kriisin ratkaisurahastoon, mihin pitäisi suuntaan mennä, haluaisin tällaisen ottaisi todellakin huomioon erityisesti alussa, että rahasto pystyy lainaamaan tai että ainakin sillä olisi tällainen väline hätälainoituksesta. Näin ehkä voitaisiin välttää se, että jouduttaisiin miettimään sitä, voiko se saada varoja kansallisesta tai Euroopan tasolta. Tässä kohtaa sanoisin, että heidän pitää sitten katsoa, voivatko saada rahaa yksityistä markkinoilta tai kuka nyt tahansa haluaa osallistua lainaamiseen. Olen hyvin tietoinen mitä sanotaan SRM-asetuksessa, kun arvioidaan näitä julkisten varojen käyttöjä backstop-kysymyksiä. Sitten vielä yksi kysymys. Taisin tässä sen unohtaa, niin kuin usein viimeisellä kysymyksellä käy. Voitteko ystävästi toistaa sen? No hyvä, nyt kuulinkin sen sieltä. Niin, tämä on minun ymmärtykseni asiasta. Meillä on vuosi 2015 silloin kriisiratkaisuneuvosto alkaa toimia samoin vuosi 2014 suurin piirtein. Silloin, se, silloin SSM alkoi toimia. Tätä tässä on tarvittukin, mutta meidän pitäisi käyttää tätä tilannetta hyvin viisasti hyväksemme ja alkaa heti hyvällä yhteistyöllä kansallisten viranomaisten kanssa minä ymmärrän asian olevan niin aikaisemmista keskustelusta kansallisella tasolla, mutta myös muiden kansallisen viranomaisten kanssa, että jotkut meistä ovat tässä juuri aloittaneet tehtävissämme, joten olisi ehkä hyvä kulkea nämä ensimmäiset vaiheet yhdessä, mikä on minkäkin neuvoston tehtävä, mihin halutaan kulkea, mitä on jo saatu aikaan, kun on yhteinen valvontamekanismi ja ohje, ohjeistus sitten on myös ohjeistus kriisinratkaisusta. Siitä voidaan jatkaa ja näin se tavallaan auttaa niin kansallisia virka, virka, viranomaisia, mutta myös pankkeja, niin että heti varhain voivat suoraan kysyä tai saavat tietää, mitä niiden täytyykin tietää. Niiden pitää siis myös pystyä hoitamaan omaa toimintansa itsenäisesti. Against the notion of transition. Niinhän teillä että se mitään sitä maksujen siirtymän vastaan joillekin pankeille. Se olisi vaikeaa ottaa huomioon niiden vanhat vastuut. Work from. Anteeksi, minä puhuin tästä siirtymävaiheesta, kun siirrytään kansalliselta, kansalliselta tasolta valvonta ja muuta työtä Euroopan tasolle. Mitä tulee näihin maksuihin ja tähän siirtymävaiheeseen, minun täytyisi saada enemmän yksityiskohtaista tietoa kyllä tästä. En periaatteessa vastusta, ymmärrän asian maksuvalmiuden puolelta, likviditeettikysymyksen puolelta, mutta pääoman kannalta katsottuna pitää tulla selväksi se, että ei voi panna itseään sellaiseen asemaan, että sitten kun todella tarvitsee varoja, niin joku sanokin, että ei, tämä on nyt liikaa, emme ole ottaneet huomioon näin suurta summaa, joten ei voi toimia äh, suhteiden mukaisesti, mutta ymmärrän kyllä tämän likviditeettikysymyksen. Thank you. Kiitoksia Nina G. Um, Kiitos eh, puheenjohtaja. Meillä on ollut eh, merkittäviä uudistuksia finanssisektorilla, mutta kuitenkin on tämä suurien pankkien ongelma, jotka ovat liian suuria kaatuakseen, tai ne ovat liian monimutkaisia niin, että niille löydettäisiin kriisinratkaisu. Eli on pankkeja, jotka saavat jatkuvasti tukea veronmaksajilta. Kaksi asiaa. Millä tavalla te haluaisitte hoitaa tämän jatkuvan ongelman siitä, että on liian suuri kaatuakseen? Ja mikä on teidän näkemyksenne pankkirakenneuudistuksista? Ja toisekseen, jos on vakava ja systemaattinen kriisi, niin millä tavalla sitten ratkaistaan tämä ongelma suurten ryhmien kohdalla, koska se on hyvin hankalaa myös Euroopan tasolla, koska ei ole mitään sopimusta tällaista pakollisesta ähm, sovittelun menettelystä tässä kriisin ratkaisussa. Millä tavalla tämä voitaisiin nyt sitten ratkaista, kun on kysymys kuitenkin tällaista suurista laitoksista, jotka toimivat ähm, tavallaan monialaisesti näinä vaikeina aloina. Ja my, koska ajattelen esimerkiksi sitä, että miten aikaisemmin esimerkiksi 40-luvulla ratkaistiin nämä ongelmat. have to agree that the... Meidän on kaikkien oltava yhtä mieltä siitä, että suurimmat pankit, eikä tämä koske ainoastaan euroaluetta, vaan tämä pätee maailmanlaajuisesti, jos on pelastettava, jos on ratkaistettava kriisi mm, mm, Deutsche Bankin tai Barclays Bankin kokoisessa pankissa, niin tämä aina luultavasti tulee aiheuttamaan looking at this, they... jonkin verran nikottelua, mutta erityisesti näillä pankeilla on tärkeää, että on vahvat ja selkeät ensinnäkin elvytyssuunnitelmat ja sitten pankin kriisin ratkaisusuunnitelmat ja erityisesti olisi puututtava rakenteellisiin kysymyksiin. Näissä näiden pankkien yhteydessä, kun sanotaan liian suuri kaatumaan, ehkä on liikaa kokoon. Ehkä olisi parempi sanoa, että liian kompleksi organisatorisesti kaatumaan. Tämä olisi pikemminkin täsmällisempi ilmaus. BRRD ja SM, S, SSM antavat meille kyllä välineitä. Tähän otitte esille tärkeän asian johon me emme ole löytäneet vielä ratkaisua. Puhuitte näistä pankeista, jotka toimivat jo nyt globaalisti. Meillä ei ole mitään globaalia sääntelijää ja se merkitsee sitä, että meidän olisi luultavasti jatkettava samalla polulla, kun tähän asti on kansallisesti toimittu näiden pankkien osalta. Meillä on kriisinhallintaryhmiä, ja tässä merkittävimmät koti- ja isäntä oikeudenkäyttöalueet tekevät yhteistyötä ja niiden on sovittava kriisinratkaisusuunnitelmista. Ja siinä vaiheessa on sovittava myös rahoituksesta konsernin eri ryhmiä varten. Se voidaan toteuttaa pienessä tai suuremmassa mittakaavassa. Jos todella kyseessä on kriisi, minä uskon eniten sääntelyiden väliseen luottamukseen kotivaltion sääntelijä, joka olisi SRV Euroopan pankeille, olisi asemassa, jossa asia voidaan ratkaista koko ryhmän intressien mukana, mukaisesti. Muussa tapauksessa pitää mennä tähän eri, eristämismekanismiin ja, pyrit, ja, ja, ja ratkaisumekanismeihin. Joo clarification this point. So you are ready to engage. Kiitoksia. Vielä yksi selvitys. Olette siis va- valmiita sitoutumaan tähän kriisiratkaisuun hallinnointiryhmän Our resolution-committees Sen ratkaisukomitea täytyy saada pystyä joka tapauksessa, mutta mitä tulee isompiin pankkeihin, silloin kriisin hallinnointiryhmiä tarvitaan, koska meidän pitää ottaa mukaan muut kuin eurooppalaiset tahot tässä on kyse hiukan siitä, että USA ja UK hiljattain ilmoittivat, että puoltavat enemmän rauhaa kuin sotaa tavallaan, mutta jos tällaista suunnittelua sitten harjoittaa, niin mitä tekisimme, jos jotain tapahtuisi? Mutta tällaista kyllä epätoivoisesti tarvitaan, koska täytyy tietää, miten muut reagoivat, ja tarvitaan luottamusta sääntelöiden välillä, ja tässä tapauksessa kriisin ratkaisuviranomaisten välillä tarvitaan luottamusta. Kiitoksia sitten Verne Lange. Kiitos Rova Kompeteeni, äh, König. Teidän kompetenssinne on kiistaton ja äh, tulevaisuuden työnne on vielä tällaista työstämätöntä peltoa. Miten te Ajattelin, että Barfinin puheenjohtajana te olette myös Baselin eh, valiokunnassa mukaan ja viime viikonloppunahan eh, se kritisoi osia eh, eurooppalaista lainsäädäntöä. NZZistä luin tänään, että derivaattojen poikkeuksia pidetään negatiivisena ja PK-yritysten kohdalla myös se aiheuttaa luottokriisejä, samoin kuin myös valtion velkojen äh, hoitamista on kritisoitu. Minulla on kysymys, miten te itse arvioitte koko tämän säätelyn, josta me olemme päättäneet, koska tässä nyt on kysymys tällaista loppu toimesta. Eli onko tämä nyt hyvin poikkeava verrattuna esimerkiksi USAhan vai sanoisitteko te, että se mitä lainsäädäntäjä, lainsäätäjä on tehty nyt, tehnyt niin, että se on täysin puolustettavissa Baselin suhteen. Kiitokset. Ehkäpä lyhykäisesti. Minä itse en ole Baselin valiokunnassa jäsen, vaan pankkivalvonta, toimitusjohtaja on siellä. Mutta luonnollisesti minä tiedän, mitä Basel tekee ja sehän on aina niin, että se, joka, jota kritisoidaan, sanotaan, että no, pikkuasia. Ja näin se ei kyllä ole. Minä itse ö, olen samaa mieltä näistä valtion veloista, te tiedätte sen, mutta kuitenkin yleensä ne, jotka tai se, että jokaiset maat suvereenisesti eh, määrittelevät nollariskillä omat sijoituksensa, joten en minä pidä tätä arviota nyt ihan reiluna. Mutta ei minä tästä nyt mitään asiantuntijakeskustelua lähde vetämään. Minä hyväksyn sen, että ei ole eh, ketään velallista, jolla ei olisi mitään riskiä. Joten kysymys siitä, millä tavalla me hoidamme näitä valtion velkoja, siihen liittyy laaja keskustelu. Ja sitten muut asiat, mitä Basel otti esiin, ne olivat ihan totta. Tässä oli tiettyjä poikkeuksia, jolle oli ehkäpä ihan hyvä perustelu, mutta tämä suuri kysymys oli kuitenkin se, että miten minä suhtaudun koko asiaan kokonaisuutena. Me olemme nyt tulossa vaiheeseen, jossa puramme säätelyä finanssikriisin jälkeen me säätelimme uudelleen, mutta nyt me olemme todennäköisesti päässeet sellaiseen tilanteeseen, että pankkien säätelyssä me ehkä olemme saaneet nyt viimeisimmätkin rakennuskivettä paikoilleen, mutta tämä ei koske tätä muuta kuin pankkisektoria. Siellä on vielä tehtävää säätelyn alalla, kun katsoo vaikka suuria pörssejä, niin siellä on vielä tehtävää mutta minun mielestäni meidän pikkuhiljaa päästä täytäntöön täytäntöönpanon vaiheeseen. Ja sääntöjä pitää käyttää samalla tavalla. Joten siltä osin olen samaa mieltä Basel-komitean kanssa, eh, että sääntöjä on käytettävä samalla tavalla. Thank you to colleagues. Kiitoksia. Kollegoilla on aikaa pyytää puheenvuoroja myös ilman puhujalistaa. Annan ensin Lykelle ja sitten sille puheenvuoron sen jälkeen um, Palaan omaan kysymykseeni vielä. Olen täysin tietoinen siitä, että jokainen ää, äh, kansalainen on veronmaksaja viime metreillä. Mutta äh, entäs sitten esimerkiksi kun on vaikka tällainen äh, henkivakuutus tai, tai lisäeläkevakuutus, niin millä tavalla tässä tavallaan suojella näitä, koska tässä nyt on minusta näiden rahastojen kohdalla jonkinnäköistä tällaista arkaluontoisuuttakin, varsinkin jos puhutaan bail-inistä. Ja ymmärrän, että te ette puhuneet yksittäisistä pankeista, vaan millä tavalla tässä toimitaan, koska tässä on kysymys suoraan ihmisten mahdollisuuksista huolehtia itsestään eläkkeellä. Oletteko te samaa mieltä parlamentin kanssa tässä vai mahdollisesti lähdette muuttamaan näitä suunnitelmia? Jos näin on, niin informoitteko te meitä niistä? No me olemme nähtävästi puhuneet toistemme ohitse, koska minä uskon, että täytyy miettiä sitä, että kysyy kenen tulee ainakin niiden varojen kohdalla, jotka ovat kaikkein altistuneimpia tai altteimpia, millä tavalla niitä tulee valvoa. Ja sen vuoksi onkin päätetty, että pankit eivät tavallaan voi ostaa näitä ristiin koska ettei käy niin, että kun yksi pankki joutuu ongelmiin, niin sitten kaikki muutkin pankit joutuvat ongelmiin. Minä uskon, että tässä pitäisi miettiä myös muita investoijia, mutta tämä on asia, jota pitäisi työstää rauhassa eteenpäin. Ja tässä aina täytyy lähteä siitä, että tässähän kysymys on, on, on säätelystä ja silloin asiasta päätetään parlamentin kanssa. Joten ei ole kysymys siitä, että otettaisiin tiettyjä investointeja, investoijia pois bailoutista, vaan että eh, siinä olisi tiettyjä rajoituksia, kuinka paljon tällaisiin riskivälineisiin voi investoida. Fabio De Masi. Onko sitten Fabio De Masi? meine Frage äh, setzt ja auch <clears throat> nochmal variety of language otherwise. Ehkä teen tämän englanniksi, niin tulee vähän muitakin kieliä tässä valiokunnassa. <laughs> well, yeah, in Italian maybe. Ehkä italiaksi. Uh, you, you said that there... Niin sanoitte, että vielä on joitakin hämäriä prosenttia ei-pankkisektorilla. Tämä on tietenkin tulkintakysymys. Varjot pankkisektorin näkisin ei-pankkisektorina. Tämä ei suoraan liity tietysti pankkivalvontaan. Esititte muutamia kommentteja sitten nyt, mutta kun ajatellaan koko keskustelmaa koskien näitä that and... Se, siinä, vien, sai siinä viennen purkamista Sanotaan, että pitäisi seurata FSBn suositusta sen mukaisesti, että CNAVien pitäisi ottaa samat sääntelyt kuin pankkia varten, eli siinä navien olisi pyydettävä pankkilupaa, koska ne pyrkivät olemaan jotakin, mitä ne eivät ole. Ne pyrkivät ikään kuin toimimaan tällaisena käteisekvivalenttina, mitä ne varmasti eivät ole. I of course always agree with the FSB neuvostossa, jolloin Suomessa ainakin yleisesti ottaen, mitä tulee näihin tähän seinävä kysymykseen markkina, rahamarkkinarahastoihin, ei ole se, että pitää niillä se pankkilupa, vaan että niillä pitäisi olla samat mekanismit, joita voidaan harkita ja henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä, mutta tämä on todellakin nyt henkilökohtainen kantani, että ymmärrän logiikan senav rahaston takana, jos se on su osa vaihtelevaa, jos se on osa rahastoa, jossa on tällainen vaihteleva arvo, mutta oikeastaan viittasin enemmän kun puhun näistä muista alueista kuin näihin rahamarkkinarahastoihin. Puhuin näistä keskusvastapuolista. Keskusvastapuolet ovat suuri saavutus toisaalta, koska Silloin kauppakäynti tapahtuu järjestäytyneesti. Samanaikaisesti ne itse ovat nyt myös systeeminen kysymys. Niitä on vain kourallinen. Ja jos joku niistä kaatuu, niin uskoakseni silloin meidän pitää kaikkien keskittyä siihen, kuinka ratkaistaan tämä koska todennäköisesti elpyminen on vaikeaa kuvitella, että näin tapahtuisi. Tämä ei kuulu SRVlle, mutta minun tämä asia on kuitenkin varsin lähellä sydäntäni, emmekä halua sitä unohtaa. Kiitos. Very... Kiitoksia sitten Langen. Vielä Sudem Ihan lyhykkäisesti. CCP, me olemme vielä täytäntöönpanemassa tätä derivaattasäätelyä. Meillä on poikkeuksia johdannaisille, jotka koskevat jotain konkreettisia tiettyjä kauppoja ja samoin kuin eläkerahastoille. Viimeisimmässä keskustelussa komission kanssa he halusivat kolmevuotisen poikkeuksen eläkerahastoille. Ja sen vuoksi komissio haluaisi nyt ehdottaa, että eläkerahastot otettaisiin ihan yleisesti ottaen erilleen ja pois näistä johdannaisjärjestelyistä. No minä olen aina halunnut olla rehellinen. Minun täytyy nyt sanoa, että olen kuullut tästä asiasta liian vähän, äh, että voisin antaa tähän äh, yksityiskohtaisen vastauksen. Mutta olen valmis äh, selvittämään asiaa ja palaan sitten takaisin. Thank you, Dr. Koenig, for... Kiitoksia, dr Koenig, tästä hyvin kiinnostavasta kuulemisesta. Kiitän kaikkia kollegoita. Kuten tiedätte, jatkamme kuulemista koskien kriisin äh, ratkaisuneuvoston muiden jäsenten kuulemista. 15. joulukuuta käsitellään tätä koordinaattorissa ja 16. joulukuuta äänestämme valiokunnassa. Kiitoksia vielä tästä. Kokous on päättynyt.